Colleghi, per favore, prendete posto, non possiamo... No niin, hyvät kollegat, voisitteko istutua? Emme voi enää odottaa, että kaikki tulisivat paikalle, koska rikostuomioistuimen syyttäjä Brammerts oli paikalla todella täsmällisesti ja meillä on tiivis ohjelma edessämme, joten pyytäisin teitä istuutumaan, joten voimme aloittaa kokouksen välittömästi niiden kanssa, jotka paikalla siis ovat, niiden harvojen. Olen todella iloinen voidessani toivottaa tohtori Serge Bramertsin kansainvälisen rikostuomioistuimen, entisen Jugoslavian alueen rikostuomioistuimen syyttäjän tervetulleeksi parlamenttia todella kiinnostaa ja erityisesti meidän valiokuntamme ulkoasian valiokuntana se, kuinka tilanne Balkanilla kehittyy. Ja tarkemmin sanottuna meitä kiinnostavat erityisesti ne edistysaskeleet, joita on saatu aikaan esimerkiksi kansainvälisen rikostuomioistuimen ja Serbian, Kroatian ja Bosnia-Herzegovinan välillä. Kollegoidenkin nimissä haluaisin vielä toistaa, kuinka todella voimakkaasti tuemme rikostuomioistuimen työtä ilman oikeutta liennytys eri kansojen ja etnisten ryhmien välillä ei ole mahdollinen. Kansat ovat kokeneet traagisen verisen sodan, jonka kaikki näimme. Ja ilman sovintoa, tämä on tavallaan kaiken pohjana, ei ole mahdollista käynnistää myöskään liittymisprosessia Euroopan unioniin. Toivomme, että tässä päästään eteenpäin. Meillä on erilaisia arvoja, yhteisiä arvoja ja etuja ajettavanamme. Yhteistyö tuomioistuimen kanssa on yksi perusehto, jonka täytyy täyttyä. Se on tavallaan ennakkoehto sille, että voidaan käydä neuvotteluita EUn ja näiden valtioiden välillä. Ja kuten eri olosuhteissa parlamentti on todennut. Joulukuun kolmas päivä viime vuonna hyvä syyttäjä esittelitte YK turvallisuusneuvostossa raportin, raportinne, joka koskettaa näitä maita, joita te käsittelette. Ja tässä raportissa te toitte esiin, että tilanne on jatkuvasti parantunut huomattavasti Serbiassa. Yhteistyö on ollut täysimääräistä ja Radovan Karadžić hänen pidätyksensä oli tärkeä kansainvälisen yhteisön mielestä vapaalla jalalla on edelleen Goran Adic Radko Mladic, jota syytetään rikoksista ihmisyyttä vastaan ja heidät todella täytyisi saada kiinni. Olemme kuulleet Serbian hallitusta tästä asiasta ja hallitus on todella sitoutunut siihen, että asiassa toimitaan. Raportti oli kuitenkin Kroatian osalta paljon tiukka sanaisempi sen osalta. Yhteistyö ei ole vastannut odotuksia, mutta meidän täytyy ymmärtää, että se julkisuus, jota tämä teidän lausuntonne sai aikaan, sillä oli myönteisiä seurauksia, koska näissä maissa on saatu erityisesti hallitustasolla liikettä aikaan. Ja teidän huomionne on todella otettu huomioon. Halusin viitata tähän. Ja mitä sitten tulee Bosnia-Herzegovinaan? Senkään kohdalla tilanne ei näyttäisi olevan aivan tyydyttävä juuri mitä tulee tähän yhteistyöhön, erityisesti kun katsotaan, minkälaisia riskejä todistajat ovat joutuneet kohtaamaan, kun he ovat halunneet asiasta kertoa. Nyt siis on äärimmäisen tärkeää, että voidaan taata se, että nämä maat voisivat suoraan tuomita sotarikolliset näin raportissa selvästi sanotaan ja samoin mietinnössä, jonka kollega Neitz on laatinut. Euroopan parlamentti tukee tätä strategiaa ja tukee sitä, että tuomioistuin pystyisi saattamaan oman mandaattinsa loppuun niin, että saataisiin syytettyjen penkille vielä vapaana olevat rikolliset. Näin hyvä syyttäjä. Annan puheenvuoron teille. Kuuntelemme mielenkiinnolla. Kiitos. Thank you very much, Mr. President. Ladies and gentlemen, good... Kiitoksia ja ähm, hyvää iltapäivää kaikille ja kiitos kutsusta osallistua kokoukseen. Kerron lyhyesti, missä mennään tänään ja olen täällä myöskin vastaamassa kysymyksiinne. Painottaisin jälleen kerran sitä, kuinka tärkeää on saada tukea kansainväliseltä yhteisöltä myös EUn toimielimiltä. Varsin usein olemme yhteydessä neuvoston, komission ja on suuri ilo olla nyt täällä parlamentin valiokunnan vieraana. Ja tässä yhteydessä tuomioistuimen osalta haluaisin kiittää teitä kaikkia päätöslauselmastanne, joka hyväksyttiin maaliskuussa. Se on vahva tuen merkki tuomioistuimellemme tässä vaiheessa. Olemme kiitollisia myös tuestanne, jota tähän asti on saanut, saatu, mutta myös tulevaisuudessa sitä tarvitsemme, koska on selvää, että päämäärät ovat meillä kaikilla samat, eli oikeutta uhreille, sotarikosten uhreille. Ja on tärkeää, että rikoksen tekijät saadaan oikeuteen ja on tuettava myöskin maan tuomioistuinta tehokkuuteen tulevaisuudessa siinä vaiheessa, kun me toimintamme lopetamme, eli että on mahdollista jatkaa ja saattaa päätökseen siellä omat tuomioistuinkäsittelyt. 16 vuotta sittenhan tuomioistuin perustettiin ja edeltäjien niin oli varsin hankala käsitellä näitä juttuja. Oli organisatorisia logistisia hankaluuksia ja varsin hankala oli myöskin saada aikaan pidätyksiä. Poliittiset järjestelmät kyseisissä maissa mm, eivät välttämättä olleet kovin yhteistyöhalukkaita. Nyt on hyvä ollut huomata, että kehitys on ollut myönteisempää. Ja kaksi päivää sitten, eh, tai nyt sitten on saatu uudenlaiset poliittiset vastapuolet neuvotteluihin. Ja voidaan neuvotella ja tarkastella tuomioistuimen eh, aikaansaamia tuloksia. Ja kaiken kaikkiaan tietysti kritiikkiäkin voidaan esittää, mutta katsoisin, että tuomioistuimen rooli edelleenkin on tärkeä, kun oikeutta halutaan toteuttaa. Ja sen rooli on ollut tärkeä myöskin, kun se on eh, kansainvälistä oikeutta pyrkinyt toteuttamaan myös yhteydessä muihin kansainvälisiin tahoihin. Ja niin kuin tiedätte, on alkanut 161 henkilöä on tuotu eh, oikeuden eteen ja 121 osalta, eli 26 tapausta on saatettu päätökseen ja 10 käsittelyä on käynnissä, 25 syytettä on esitetty, eh, muita ei ole nyt tulossa ja on myöskin henkilöitä, joita vielä ei ole saatu kiinni. Tähän varmasti vielä tullaan palaamaan mutta kaksi vielä paossa olevaa henkilöä ovat nyt pääpainopistealueenamme ilman muuta. Tämä on tärkeä vain alueen itsensä kannalta tai tuomioistuimemme kannalta, mutta jos nämä kaksi henkilöä saataisiin kiinni, voisimme mandaattimme saattaa päätöksen. Mutta tämän lisäksi uskottavuutta ajatellen, kansallista uskottavuutta ajatellen, tämä on tärkeää, kun puhutaan Laditsin eh, ja muiden eh, rikoksista, niin näitä vartenhan tuomioistuin eh, perustettiin ja on erittäin tärkeää myös nämä henkilöt saada kiinni. Haasteena on se, että meillä on tässä nyt kymmenen juttua vielä käsittelyn alla, mutta samanaikaisesti katsomme, kuinka tämä strategia saatetaan päätökseen kun turvallisuusneuvosto Neuvosto teki päätöksensä vuonna 2004 ja katsoi, että viimeistään 2008 tulisi ensimmäisessä asteessa saattaa käsittelyt päätöksen ja sitten korkeammassa asteessa vuonna 2010. No niin, näistä takarajoista oli vaikea pitää kiinni. Syynä muun muassa se, että osa pidätyksistä tapahtui vasta myöhemmin ja tämä oli huomioitava aikataulun suhteen. Arviomme nyt kuitenkin ovat sellaiset, että Ensimmäisen asteen käsittelyt saadaan vuonna 2011 melkein kaikki päätökseen, ehkä muutama 2012 vasta, Karatsys esimerkiksi, ja sitten vetomustuomioistuin voisi jatkaa vuoteen 2013 asti, ehkä muutama juttu jää vielä vuodelle 2014. Tämä on nykyinen suunnitelma siis. Ja kesältä läht- olemme myös lähteneet eh, hieman purkamaan toimintaamme. Olemme esimerkiksi eh, hieman pienentäneet budjettiamme mitä tulee syyttäviranomaisen vuosina 2010-2011 60 prosentilla vähennämme henkilökuntaamme. Ja sitten asia, joka on tässä mainittava, kun tässä on vielä avoimia eh, juttuja. Toisaalta tiedotamme henkilökuntaa siitä, että joutuvat kesällä lähtemään ja monet kollegat nyt jo hakevat uusia työpaikkoja vaikkapa YKssa tai sen ulkopuolelta. On selvää, että kun on kokemusta eh, näistä kansainvälisistä rikoksista ja ICTYssä mukana olleet kollegat ovat varmasti kokeneimpia, joita voi löytää ylipäätään. Eli siis eh, nyt alamme vähitellen purkaa resursseja. Tietysti menetämme myöskin näin tärkeitä eh, henkilöitä. Ja viimeisessä vaiheessa kuitenkin olisi tärkeää edelleenkin tehdä yhteistyötä. Tämän olen useissa yhteyksissä nostanut esiin aikaisemminkin ja todennut, että eh, jos kansallisesti toimii syyttänä niin kuin itse tein pitkään aikaisemmin, niin erona nykyisen tehtäväni on se, että menestys tai ei riippuu paljon kansainvälisestä yhteistyöstä ja sen saamisesta. Ja tuki nykyisellään sitä edelleenkin tarvitaan, jotta saataisiin vielä vapaana olevat henkilöt kiinni ja toisaalta on tärkeää, että eh, voidaan puuttua myös niihin, jotka tukevat näitä karkutella olevia henkilöitä. Ja myöskin mitä tulee arkistoihin pääsyn ja asiakirjojen saantiin. Se on asia, joka tulee hoitaa ja tarvitsemme kansainvälistä tukea myöskin eh, todistajien suojelun ja turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Alkuvuosina pidätys oli yksi pääongelmista. Tuomioistuimen toimintaa ajatellen viimeisten viiden vuoden aikana tilanne on onneksi kovasti muuttunut. Alueen hallitusten asenne on muuttunut huomattavasti. Ja on ihan selvää, että jos tässä nyt on asenne muuttunut, niin tästä on pitkälti teitä kiittäminen ja myös sitä, että YK, NATO ja EU ovat asettaneet monenlaisia kannustimia, e, joista on ollut hyötyä tuomioistuimelle, kun se on pidätyksiä yrittänyt toteuttaa, varsinkin vuonna 2000, jolloin järjestettiin Eh, tuenantajakonferensseja. Tämä johti sitten Milosevicin pidätykseen ja näin oli myöskin viime vuonna. EU ja eri elimet eh, ponnistelivat kovasti, ottivat tärkeän askeleen, eh, olivat valmiit yhdistämään tämän asian suoraan laajentumiskysymykseen. Niin kuin tuli selväksi, kun puhuin asiasta edeltäjieni kanssa, niin tämä linkki tuntui olevan ihan selvä. Ja Eh, kun nyt olen pari vuotta tätä tehtävää hoitanut, niin EUn toimielinten antama tuki ja nimenomaan tämä liittymisehto ja tämän tyyppiset kannustimet ovat olleet äärimmäisen tärkeitä ja eh, sitä en voi liikaa painottaa. Nykyisellään eh, teemme yhteistyötä alueen hallitusten kanssa. Mainitsitte yhteistyön Serbian, Kroatian ja Bosnian kanssa. Hyvä puheenjohtaja. Paljon ei ole tapahtunut viimeisimmän turvallisuusneuvostolle estämämme raportin jälkeen joulukuulta Serbia osalta. että olimme tyytyväisiä ponnisteluihin, jotta olisi mahdollista tehdä yhteistyötä toimistomme kanssa. Painotimme sitä, että yhteistyö pitkälti on eh, business as usual-tyyppistä. Esimerkiksi lähes päivittäin olemme yhteydessä toisiimme ja raportissa painotti myöskin sitä, että kun pyritään löytämään pakosalla olevat vielä, niin edistystä on tapahtunut, mutta silti tehtävää vielä jäljelle jää. Ja olisi erittäin tärkeää saada nämä kaksi henkilöä myöskin kiinni. Serbian viranomaiset ovat tässä kuvassa mukana. Toivottavasti sitten seuraavassa raportissa voidaan tuoda esiin uusia edistysaskeleita. Kun tarkastellaan Kroatiaa, enkä tässäkään mene yksityiskohtiin, asian voidaan palata sitten, tai niitä käsitellään tuomioistuimessa itsessään, mutta nyt pyydämme sotilasasiakirjoja ja olemme yhteydessä viranomaisiin Sakrebissa tämän asian tiimoilta ja pyydämme uskottavaa, kattavaa asiakirjojen tutkintaa. Tuloksia, toivottavia tuloksia ei tähän asti ole vielä saatu aikaan, emme vielä ole asiakirjoja saaneet. Ja on hyvä, että Koso on, pääministeri on tämän task nyt perustanut mutta on tärkeää jatkaa ponnisteluja edelleenkin ja toivottavasti näin saadaan myönteisiä tuloksia aikaan. Bosniasta sitten lyhyesti. Mitä yhteistyöhön, päivittäisen yhteistyöhön tulee mitään varsinaista ongelmaa, mainittava sellaista ei tässä ole, mutta Bosnian osalta hankalaa äh, on sen rakenteellinen luonne. Tietenkään emme nyt halua tässä poliittisia kysymyksiä ryhtyä käsittelemään, mutta olette varmasti äh, saaneet vaan äh, siitä, kuinka on menetelty tuomareiden osalta Bosniassa. Uskoisin, että loppujen lopuksi tehtiin oikea päätös, kun jatkettiin kansainvälisen läsnäolon jatkoa aikaa, <clears throat> mutta tämä päätös tuli varsin myöhään kuitenkin olemme sitä mieltä, että on oikein hyvä, että tällainen päätös loppujen lopuksi tehtiin. On erittäin tärkeää, että kansainvälinen yhteisö on vielä läsnä näin asian näkisimme, jos mandaattia ei olisi jatkettu. Tilanne olisi ollut varsin ongelmallinen. Esimerkiksi jotkut jutut olisi pitänyt avata uudelleen, koska tuomarit olisivat joutuneet, olisivat vaihtuneet tuomioistuin tarvitsee edelleenkin kansainvälisen yhteisön ja EUn tukea alueella. Päivittäin olemme yhteistyössä alueen sotarikos käsittelevien yksikköjen kanssa. Tietysti tilanne on nyt ihan eri kuin vielä muutama vuosi sitten. Kymmenen vuotta sitten havaitsi, että yhteistyö paikallisten tahojen kanssa oli pitkälti tällaista vertikaalista, eli haakilta esitettiin pyyntöjä ja määräyksiä. Nykyään yhteistyö on pikemminkin horisontaalista luonteeltaan. Saamme tukipyyntöjä alueelta aivan yhtä paljon kuin mitä me esitämme pyyntöjä eri pääkaupunkeihin. Viimeisten viiden vuoden aikana melko tehokkaasti. Eh, syyteviranomaiset toimivat Sakrebissa ja Belgradissakin ja myös Sarajevossa ja olemme yhteistyössä näiden kollegoiden kanssa. Kun on päätös tehty eh, strategiasta vuoden 2010 osalta, eh, tuomioistuin on siirtänyt kahdeksan käsittelyä juttua näille, näihin tuomioistuimen eli näihin kolmeen syyttäjävirastoon. virastoon ja muutama näistä on jo saatettu päätökseen. Olemme myöskin kuukausi sitten siirtäneet eh, tutkintamateriaalia, joka oli siis haakissa aikaisemmin. Olemme siirtäneet materiaalin alueen viranomaisille ja tässä puhutaan 42 epäilystä, jota emme voineet tuomioistuimessamme käsitellä, mutta uskomme ja toivomme, että heidät saadaan oikeuden eteen sitten paikallisissa viranomaisissa. Olemme myöskin luoneet todellisen kumppanuuden operatiivisella tasolla näiden syyttäjävirastojen kanssa. Ja yksi suuri suos menestysaskel liittyy siihen, että viime kesänä integroimme omaan tiimiimme Belgradista, yhden Zagrebista, yhden Sarajevosta eh, tällaisen eh, yhteysviranomaisen, jotta voidaan paremmin tehdä yhteistyötä ja sitä tehdään kahteen suuntaan. Eli auttavat meitä pyynnöissämme alueelle, mutta toisaalta auttavat myöskin sitten kansallisia syyttäjävirastojaan. Ja jos tämä projekti kunnolla toteutuu, niin siitä on kiittäminen EU-toimielimiä, varsinkin komissiota, koska se rahoittaa kyseistä hanketta. Ja näin kymmenen nuorta syyttäjää Jugoslavian, Jugoslavian alueelta saataisiin meidän tiimiimme, tiimiimme mukaan. Ja sitten kun muutaman vuoden kuluttua tuomioistuimme sulkee ovensa, uskoisimme, että näillä kollegoilla tuleville vuosikymmenille on eh, materiaalia jatkaa eh, tutkinta- ja syytetoimia, jotka koskevat sotarikoksia ja kansanmurhia. Ja uskoisimme, että tuomioistuimemme lopullinen menestys riippuu siitä, kuinka onnistumme tämän eh, siirtymän järjestämään kansallisiin tuomioistuimiin päin nämä yhteysviranomaiset, nuoret tuomarit, heidän roolinsa ja arvonsa on erittäin tärkeä, mutta se on myös symbolinen luonteeltaan, koska se osoittaa, että me kaikki teemme töitä samalla tasolla yhteisiä tarkoitusperiä varten ja mm, samat henkilöt haluamme saattaa tuomioistuimen eteen. Eli siis, niin kuin jo kuvasin, tilanne ei ole suinkaan täydellinen, heikko heikkoutena yhtenä sellaisen on esimerkiksi se, että entisen Jugoslavin alueen maiden kanssa yhteistyö joskus on hankalaa ja se johtuu siitä, että oikeus perustaa ei ole esimerkiksi luovutuksia ajatellen nykyisellään ei ole varsinaisia menettelytapoja sille, kuinka sitten siirtää jutun käsittelyt paikasta toiseen. Ja on, tämä on ehkä yllättävää, koska historiallisestihan Kyseessä oli alue, jossa oli varsin helppoa siirtää ihmisiä alueelta toiselle, mutta nykyään oikeudellisiin hankaluuksiin tässä törmätään. Ja katsoisimme, että EU ja sen toimielimet voivat olla tärkeässä roolissa, pyrkivät tukemaan niitä, jotka ovat valmiita alueen lainsäädäntöä tältä osin muuttamaan. No niin, ehkä nyt päätän alustukseni tähän ja siis kolme pääpilaria on, kuten totesin, ensinnäkin pyrimme saattamaan päätökseen nykyiset käsittelymme, niitä on kymmenen tällä hetkellä kuusi e, syytettyä. Ja sitten Karatsitsin e, asian käsittely. On muistettava, että tämän lisäksi on kymmenen muutakin tärkeää oikeusistuin käsittelyä vielä kesken. Ja sitten budjetti, e, resurssit on taattava näiden loppuun saattamiseksi. Ja sitten tärkeää olisi saada vielä vapaalla jalalla olevat rikolliset kiinni. Ja tässä teidän tukenne katsoisin äärimmäisen tärkeäksi ja oikeusjärjestelmää alueella on vahvistettava. Se on meidän eh, prioriteettimme ja varmasti myös teidän. Eli tässä kaikki ja kiitos. Nyt voin vastata, jos teillä on kysymyksiä. <clears throat> Grazie, signor. Kiitoksia. Hyvä syyttäjä. Nyt valitettavasti meidän täytyy rajoittaa seuraavien puheenvuorojen aikaa, koska meillä on tähän esityslistan kohtaan ainoastaan kello 16 asti. Posselt kolme minuuttia. Niin, herra Bramertz, haluaisin aluksi todeta, että ehdottomasti kannatan tuomioistuinta, mutta silti esittäisin kriittisiä kysymyksiä. Niistä ensimmäinen koskee tuomioistuimen tai teidän roolianne. Te olette syyttäjä ja te sanoitte, että puhutte tuomioistuimen nimissä. Eivätkö tuomioistuimen nimissä puhu tuomarit, eivät niinkään syyttäjät? Eikö olemassa sellainen vaara, että parlamentti vedetään poliittisena välineenä mukaan käynnissä olevaan oikeuskäsittelyyn? Se on ensimmäinen kysymykseni. Ja toinen kysymykseni liittyy tuohon moitteeseen yhteistyöstä Kroatian kanssa. Tässä pitää olla hyvin varovainen. Teidän edeltäjänne sanoi tämän valiokunnan edessä tietävänsä tarkalleen, missä kenraali Gotovina on. Hän sanoi, että hän on Bosnia-Herzegovinassa luostarissa, sen jälkeen Vatikaanissa ja todellisuudessa hän olikin Espanjassa. Kun pyydettiin pyytämään anteeksi näiden virheiden vuoksi, sanottiin, että salainen tiedustelu oli johtanut häntä harhaan. Teidänkin pitää varoa, ettei näin käy, ettei salainen tiedustelu johda teitäkin harhaan, ja siksi haluaisinkin kysyä yksinkertaisesti, mistä tiedätte, että nämä asiakirjat, joita te ette saa, mitä kritisoitte, ovat todella olemassa. Tiedättekö te tämän vai onko niin, että te ette tiedä tätä? Ja kolmas viimeinen kysymykseni liittyy tuohon äh, luovuttamissopimukseen ettei sitä ole olemassa. Te sanoitte, että kyseessä oli yksi maa, Jugoslavia, kommunistinen diktatuuri, syntyi sota, karkotuksia. Onko siis ihme, ettei mitään luovutussopimusta ole? Sanoisin ennemminkin, että ei ole. Kyllä tähän aiheeseen pitää osata suhtautua herkästi. Grazie, onorevole. Kiitos Posselt. Seuraavaksi De Kaiser, kolme minuuttia. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Bramers. Vous savez que nous avons... Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitoksia, herra Bramerts. Me olemme aina tietysti kannattaneet kovasti teidän taisteluanne oikeuden ja ihmisoikeuksien puolesta, kuten tiedätte. Mitä tulee yhteistyöhön rikostuomioistuimen ja Kroatian välillä, aiheeseen, jota herra Posselt juuri käsitteli, Kroatiahan on saanut jatkuvasti pyyntöjä luovuttaa nämä asiakirjat sotarikollisista vuodesta 1995 alkaen, ja nyt se on perustanut työryhmän, jossa käsitellään mahdollisen kolmannen osapuolen olemassaoloa. Voitteko kertoa ajatuksenne tästä? Voitteko todeta ensinnäkin, uskotteko, että tämän komitean työ on poliittista luonteeltaan vai onko kyseessä asiantuntijatehtävä? Ollaanko tässä nojautumassa asiantuntemukseen? Ja jos kolmas osapuoli on mukana, mikä on teidän näkemyksenne tällaisesta kehityksestä? Onko teillä näkemystä siitä? Kiitoksia. Kiitoksia. Ja nyt Nates joka on ollut Haagin tuomioistuinta koskevan mietinnön esittelijän aikaisemmin. Kolme minuuttia. Monsieur le Président, euh, Monsieur herra puheenjohtaja, herra Bramertz, hyvät kollegat. Ihan aluksi haluaisin kiittää teitä siitä, että viittasitte minun mietintööni, joka hyväksyttiin lokakuussa. Minulle on ollut suuri ilo työstää sitä me tiedämme, miten raskasta teidän työnne on, koska jokainen taho yrittää vetää teitä vähän oman haluamaansa suuntaan. Ja työnne ei varmasti ole kovinkaan helppoa. Mielestäni teidän suhtautumisenne on myönteinen, myönteisellä tavalla erilainen kuin edeltäjänne. Enempää en tästä sano, koska sanomiseni ei ehkä kuulostaisi niin kovin kauniilta, mutta mielestäni on hyvin tärkeää se, että tilanteessa ei millään lailla höllätä ohjia, koska mitä tulee uskontoon, alkuperään, kansallisuuteen ja näihin perustuvaan vihaan ja rikoksiin on ihmisiä niistä kyllä rankaistava. Tämä mietintö on siis laadittu ja siinä viitataan siihen, että Republika Serbskassa on karannut vankeja, ikään kuin ovet olisi avattu täysin auki. Tietenkään ei voida sanoa, että vankilan ovet leväytettiin avoimiksi, mutta joitakin tällaisia pakoja on kuitenkin tapahtunut. Te puhutte yhteistyöstä ja sanotte, että yhteistyö Bosnia ja Herzegovinan viranomaisten kanssa on parantunut. Voitteko kertoa tästä hiukan enemmän? Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Svoboda, joka on Länsi-Balkanin työryhmän puheenjohtaja. Kolme minuuttia. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Pari asiaa. Luovutusten osalta olen ihan samaa mieltä kanssanne. Olisi asetettava enemmän paineita hallituksille, alueen hallituksille, koska kansalais sodan tilanteessa melkein oli kyse, ehkä että henkilö siirtyy eh, Bosnia-Herzegovinan alueelle ja todetaan sitten, että luovutus ei tule kyseeseen. Tällaista ei voida hyväksyä. Olisi erittäin tärkeää nyt lisätä paineita tässä asiassa. Ja sitten Rönne Kaiserin kysymyksen nyt vielä vastannut, mutta kuitenkin tämä asia on nähtävä seuraavalla tavalla. Te poliittinen äm, henkilö ja poliitikot ja, jokin sanovat, sanotte, että onko relevanttia ja tärkeää saada maa EUn jäseneksi. Maassa on siis task force olemassa, mutta en tiedä, kutsuvatko he asiantuntijoita tarkastelemaan, eh, mitä siellä todellisuudessa tapahtuu. Ja nyt sitten kysymykseeni. No, en itse olen asianajaja, jonkin verran opiskelin oikeustieteitä, mutta siirryn sitten poliittisiin kysymyksiin. Eli totesitte, että eh, lopullisia tuloksia ei ole Kroatian osalta saavutettu. Ja sitten totesitte, että edelleenkin on jatkettava ponnisteluja eh, jotta päästään eteenpäin. Ja tästä seuraa se, mitä kollegakin sanoi. Eli oletteko sitä mieltä, että Kroatia ei tee tarpeeksi, ei tee tarpeeksi yhteistyötä, eli sen olisi lisättävä ponnisteluja, vai oletteko sitä mieltä, että se tekee tarpeeksi yhteistyötä ja on tärkeää eh, säilyttää nykytila? Näiden kahden eh, välillä mielestäni on melko suuri poliittinen ero, eli tähän haluaisin selvyyttä, eli onko yhteistyö riittävää, ponnistelut pitää vain säilyttää nykyisellään, vai onko tilanne se, että yhteistyötoimet eivät vielä riitä? Eli tästä saattaisi syntyä sellainen vaikutelma, ikään kuin Kroatia tietäisi, eh, missä asiakirjat ovat, mutta eivät, ei kuitenkaan haluaisi sitten asiakirjoja esiin kaivaa. Kiitoksia Svoboda. Nyt antaisin vastausmahdollisuuden syyttäjä Bramertsille. Jos mahdollista, antaisin teille 5-6 minuuttia. Olkaa hyvä. Beginne mit den ersten beiden oder drei Fragen oder No niin, parin ensimmäiseen kysymykseen kysyitte. Ensinnäkin, eh, onko mahdollista, että työ, jota teemme, olisi liian poliittista? No, resoluution yhteydessä voidaan ajatella, että tässä ei kuitenkaan mitään vaarallista tapahdu, koska toimitaan eh, tuomioistuimen etujen mukaisesti kokonaisuudessaan. Muuton olen aina sitä mieltä, että puhun ö, syyttäjän nimissä. Kuitenkin ymmärrän, että tämä on hyvin varovaista joskus näin kansallisestikin. Katsoisin, että olen tekninen asiantuntija itse, joka pyrkii aina kun vain mahdollista laatimaan teknisiä raportteja negatiivisista ja myönteisistä elementeistä. Ja annetaan näin myöskin poliittisia painotuksia, mutta pyrin kuitenkin pysymään omalla alueellani. Tämä on myöskin tärkeää. Varsin usein myös lehtimiehet minulta kysyvät, katsoisinko, että nyt Kroatian tai Bosnian tai Serbian olisi jo mahdollista liittyä EU-hun. Sanon aina, että minä en voi tällaisiin kysymyksiin vastausta esittää. Itse pyrin laattimaan raportin mahdollisimman objektiivisten elementtien pohjalta ja sitten teidän poliittinen vastuunne on tästä vetää johtopäätöksiä. Olette olleet yhteydessä myös edeltä jääni, ette varmasti ole saaneet tähän liittyviä kommentteja, mutta pitää paikkaansa, että tiedustelupalveluiden kanssa myöskin joudumme tekemään yhteistyötä. Etsittävät henkilöt eivät ole tavallisia pikkurikollisia, vaan heillä on poliittisia, varsin korkeankin tason poliittisia yhteyksiä usein. Mladicin osalta esimerkiksi voidaan sanoa, että on historiallisestikin yhteyksiä nimenomaan tiedustelupalveluun, mutta ette tule minulta kuulemaan kommentteja että sanoisin, että Ladic olisi nyt tietyssä paikassa tällaisissa yhteyksissä. Olen sanonut, että olemassa olevien Serbialta saatujen elementtien pohjalta meillä ei ole syytä olettaa, etteikö hän oleskelisi Serbien alueella. Siis näin varovaisesti muotoilen asian. Ja nyt sitten eh, kysymyksen, joka viimeisenä esitettiin, eli luovutussopimukset. Selvää on, että kyseessä on alue, joka oli sotatilassa. Tämän tiedämme. Ja käytännön töissä nimenomaan eh, sovinnon aikaansaanti ja liennytys on edelleenkin hankala kysymys. Mutta siis tässä puhutaan kolmesta maasta, joiden kanssa olemme jatkuvasti yhteyksissä ja teemme töitä yhteisen tietopankin eteen, jotta voidaan todellakin koordinoida töitä ja käytännön yhteistyö on jo pidemmällä kuin mitä oikeudelliset puitteet mahdollistaisivat, että näin katsoisin että on mahdollista oikeudellisestikin katsoen näitä töitä e, hieman hahmotella. Sitten tässä kysyttiin yhteistyöstämme Kroatian kanssa. On varsin Eh, herkkää luontoista mennä vastaamaan ja kommentoimaan sitä, eh, onko eh, tutkinta liittyvät tehtävät teknistä vai poliittista luonteeltaan. On tehtävä yhteistyötä kansallisen tuomioistuinten kanssa ja näiden pohjalta sitten pyritään saamaan materiaalia, jotka mahdollistavat myöskin pakosalla olevien eh, kiinni saamisen. Viime vuosina tehty myös päätös, tai tehtiin päätös Task Forcein perustamisesta. En kuitenkaan haluaisi tässä yhteydessä arvioida eh, sen toimintatapa, onko se 80 prosenttisesti poliittinen vai miten. Joskus on eh, hankala vetää raja kahden välille. Ja sitten kommentoisin lopuksi esitettyä kysymystä vielä. Eli mitkä ovat odotuksemme Kroatian suhteen? Olemmeko kolmansen tukemisen kannalla vai emmekö? Tähänkin on hankala esittää kysymys. Kroatiahan on suvereni valtio, tietysti pyrkii yhteistyöhön kanssamme, mutta jos Kroatiassa ollaan sitä mieltä, että kolmansen tuki voisi olla mahdollista, niin miksi ei? Henkilökohtaisesti en kuitenkaan tiedä, miten tässä vielä enemmän voitaisiin tehdä esimerkiksi, kun asia tarkastellaan Kroatian viranomaisten kannalta, mutta tämä on heidän päätöksensä. Aina sitten esititte kysymyksen Sarajevon ja Bosnian osalta. Tätä asiaa jo kommentoinkin. Varsin usein on järjestetty tapaamisia paikallisen tason kollegoiden kanssa – Viime kuukausina yhteistyö hieman hankaloitui. On valtavan suuri määrä asiakirjojen pohjalta tutkinta voitaisiin käynnistää. Tämä on valtavan suuri haaste tuleville kuukausille ja vuosille. Ja kaikki tuki ja aloitteet, jotka paikalliselta tasolta saadaan, ovat ilman muuta tervetulleita. Ja sitten vielä lopuksi viimeisestä kysymyksestä. Alustuksessani totesin, että ponnisteluja on jatkettava, mutta toisaalta tarvitaan myös enemmän ponnisteluja. Me pyrimme toimimaan niin tehokkaasti kuin mahdollista, mutta toisaalta myöskin niin korrektisti kuin mahdollista. En tietenkään tiedä, mitä näille on tapahtunut, näille asiakirjoille, onko ne mahdollisesti tuhottu, mutta tiedämme kuitenkin, että sellaiset jossain vaiheessa on laadittu. Ja ainakin osa näistä on saatu. Mutta tietysti kun puhutaan sotilaallisista toimista, niin kuin myrskyoperaatio, niin tarvitaan sotilaallisia sotilasasiakirjoja näiden pohjalle. Toisaalta ymmärretään, että varsin monet ovat olleet mukana näiden asiakirjojen kanssa, mutta emme tiedä, onko ne koottu, tuhottu tai onko mahdollista, että joku kopio jossain vielä asiakirjoista on olemassa. Me tietysti haluamme selkeää, uskottavaa tutkintaa, kattavaa, eli että käydään läpi kaikki mahdolliset lähteet. Ja tässä käännymme Kroatian viranomaisten puoleen, e, jos olemme sitä mieltä, että kaikkia keinoja ei ole vielä käytetty. Ja uskottavasti ja riittävän kattavasti on e, toimittava, jotta e, saataisiin tarvittavat tiedot. Emme toivo mitään mahdottomia. Ja siksi sanomme, että olemme kyllä valmiit tunnustamaan sen, kuinka tärkeä rooli Kroatialla on tässä Task Forceissa, koska nyt ensimmäistä kertaa se toimii täysipäiväisesti, vaikka tietysti jo kaksi vuotta sitten asia otettiin esille, mutta siis tämä elementtinä ilman muuta on myönteinen ja tiedämme, että Task Force toimii ja rohkaisemme viranomaisia jatkamaan toimintaa, jotta asiakirjat löydettäisiin. Eli tässä vastaukseni. Hienoa, kiitos. Nyt minun täytyy rajata seuraavat puheenvuorot kahteen minuuttiin. Koppa. Eh, Kire Brammer. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin toivottaa teidät, herra Hamad, tervetulleeksi tänne Euroopan parlamenttiin. Haluaisin kiittää teitä niistä ponnistuksista, joita teette, jotta oikeus toteutuisi sen suhteen, mitä entisessä Jugoslavian tasavallassa tapahtui. Haluaisin vielä viitata tähän viimeisen Serbia koskevaan raporttiin, Siinä sanotaan, että on päästy eroon erästä esteestä. Sanoitte, että Serbia on tehnyt sanotaan edistystä ja Hadja Mladic on saatu kiinni ja siksi tältä pohjalta pitäisi edelleen tarkistaa uudelleen lähentymisen vakaussopimusta. Mä haluaisin esittää erään kysymyksen, joka on meidän valiokunnallemme tärkeä. Mitä vaaditte vielä Serbialta tulevina kuukausina? Tietenkin sen lisäksi, että sotarikolliset saadaan kiinni. Me puhumme täällä aina täysimääräisestä yhteistyöstä, mitä Serbia olisi voinut tehdä ja mitä se ei ole vielä tehnyt, jotta nämä kaksi sotarikollista saataisiin kiinni. Kiitos. Seuraavaksi Katsin kaksi minuuttia. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Niin, herra Bramers, haluaisin onnitella teitä työstänne huolimatta siitä, että kaikkia eivät tyydytä päätelmät, jotka on esitetty Haakissa. On kuitenkin erittäin tärkeää yrittää saattaa sotarikolliset oikeuden eteen. Katsoisin, että roolinne ei pelkästään ole sellainen, että luotte sopivat olosuhteet kantaa oikealla tavalla vastuu näistä kysymyksistä. Eli että ei syytetä kansakuntaa kokonaisuudessaan rikoksista, vaan lähdetään liikkeelle tietyistä henkilöistä. Ja on erittäin tärkeää, että nämä kaksi saadaankin oikeuden eteen niin pian kuin mahdollista. Tämä on tärkeää poliittisesti ja myöskin eh, alueen eh, ilmapiiriä ajatellen. Ja Euroopan parlamentti voisi tämän jälkeen myöskin ratifioida assosiaatiosopimukset. Mutta totesitte, että edistystä on tapahtunut, mitä yhteistyöhön tulee Serbian kanssa – ja tämä on osoitus siitä, että esimerkiksi kauppasopimukset on mahdollista täytäntöön panna mahdollisimmankin pian. Kuitenkin on tärkeää saattaa kaikki nämä tehdyt rikokset kollektiivisen eurooppalaiseen muistiimme EUn alueella, mutta myöskin Länsi-Balkanin alueella. Esimerkiksi Belgradissa ollaan varsin eriävää mieltä siitä, eh, mikä tulisi olla Kroatian kanta Srebrenicassa tapahtuneeseen, eh, voidaanko asia katsoa kansanmurhaksi. Ja eh, voisi olla mielenkiintoista tiedä, mitä kaiken kaikkiaan Euroopassa asiasta ollaan mieltä. Eli Serbian on käännettävä katsensa sisäänpäin, tarkasteltava ö, omaa mm, tilannettaan, jotta se voi vastuullisesti kantaa sitten mm, tulevaisuuden haasteet. Ja monet ovat sitä mieltä, että Mladic olisi saatava oikeuden eteen. Kiitos. Seuraavaksi Ankurakis, kaksi minuuttia. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, έχω τη γνώμη ότι και από την παρουσίαση που ακούσαμε σήμερα και από τις εξελίξεις... Kiitoksia puheenjohtaja. Kun tarkastelen sitä, mitä tapahtui ja kuuntelen, mitä syyttäjä tänään toteaa, vaikuttaa siltä, että alkaa olla aika syyttäjän viraston saattaa työnsä päätöksen. Ajatuksena on rakentaa demokratiaa ja tukea oikeusvaltioperiaatetta entisessä Jugoslaviassa ja rikostuomioistuimen olemassaolo ja epäreilu tapa, jolla se on olemassa, luo myös omalta osaltaan epävakautta Balkanille. On sanottu, että tuomioistuin on tarpeen sotarikosten arvioimiseksi. Luonnollisesti on totta, että ne tapahtuivat, mutta mielestäni ei ole oikein, että uhrit toteuttavat tällaisia oikeuskäsittelyjä. Meillä on esimerkiksi Gaasan ihmisoikeusrikoksia koskevat oikeuskäsittelyt emmekä ole nähneet israelilaisten siellä olevan. Tony Blair on tunnustanut, että hän on valehdellut koko maailmalle ja sodasta, mutta silti herra Blairia ei ole viety oikeuteen. Honorevole Weigl. Kiitos. Sitten Weigl kaksi minuuttia. Spoštovani gospod predsedujoči, spoštovani gospod Bramerc. Herra puheenjohtaja, syyttäjä herra Bramerts teillä on melkoinen moraalinen auktoriteetti. Te olette saanut mahdollisuuden vaikuttaa siihen katarsikseen, joka tarvitaan tuolla alueella, ja siksi mielestäni teidän on jatkettava työtä, jota olette toistaiseksi tehnyt. Sallinette, että mainitsen muutaman myönteisen sanan edeltäjästänne. Hänelläkin oli huomattavan paljon energiaa hänen pyrkiessään selvittämään tämän hän pyrki toimimaan, mitä piti tärkeänä, jotta rikokset eivät jäisi rankaisutta. Ehkäpä jotkut ihmiset alkavat kirjoittaa elämäkertaansa vähän liian aikaisin. Ehkä te voitte pohtia omaa elämäänne ennen kuin lähdette siitä vielä kirjoittamaan. Mutta kuitenkin Kroatiasta Luonnollisesti haluaisimme Kroatian mahdollisimman pian Euroopan unionin jäsenvaltioksi ja toivomme, että Kroatia osalta työ jatkuu sellaisena kuin se on suunniteltu. Tämä parlamentti varmasti ottaa tämän huomioon keskustelussa, joka seuraa. Presidentti Message on henkilö, jota arvostan suuresti, mutta hän teki mielestäni suuren virheen koska hän armahti yksilön, joka oli murhannut lapsen. Ja uskon tämän osoittavan, kuinka äärimmäisen tärkeätä on, että tämä mainitsemani katarsis todella toteutuu tavalla, joka on ennen näkemätön koko alueella. Kiitoksia. Kiitos. Ja nyt viimeinen puheenvuoro. Howard, kaksi minuuttia. Thank you very much, President. And like... Kiitos. Ja eh, niin kuin muutkin jo sanoivat, on hienoa, että olette täällä vieraanamme. Ja teidän roolinne on ollut äärimmäisen tärkeä ja ilman muuta poliittista eh, voimaa me käytämme, jotta voidaan vaikuttaa alueen maihin. Ja kysyisin, jos eh, katsot, että voit, niin hieman suhteitanne eh, eh, Kroatian ja Kroatian oikeusjärjestelmään, mitä näihin sotarikoksiin tulee. Niin kuin tässä muutkin totesitte, niin kun toiminta päätetään, niin eh, on tarkasteltava, miten siirtää käsittelyä toisaalle ja miten te luotatte nykyiseen Kroatian oikeusjärjestelmään ottaa käsittelyyn näitä kysymyksiä. Voidaanko ajatella, että jututujen käsittely on luotettavaa ja riittävän tehokasta? tehokasta, eli eh, miten eh, toiminta on kehittynyt. Jos voit kommentoida, olisi hienoa, jos voisitte kommentoida. Jos mahdollista, niin kommentoisitte vielä myöskin sitä, eh, miten on tarkasteltu ja tehty tuomioita sellaisista rikoksista, jotka ovat pohjautuneet etnisyyteen. Täällä on vielä yksi puheenvuoropyyntö. turvallisuuden ja puolustuksen alivaliokunnan puheenjohtaja Dajon Minuutti. Euh, nous avons une dizaine, une douzaine d'interventions aujourd'hui. Kiitoksia puheenjohtaja. Me olemme kuulleet 10-12 kollegan puhuvan Kroatiasta näiden asiakirjojen toimittamisesta ja niin edelleen, mutta meillä on edelleen Mladic vapaalla jalalla. Hän on edelleen vapaana 15 vuotta Srebrenican tapahtumien jälkeen. Me kuulemme edistymisestä, me kuulemme eh, koko ajan Serbian täysimääräisestä yhteistyöstä. Minä kunnioitan tietysti sitä yhteistyöhalua, jota Serbia on osoittanut. Mainitsette sen myös raportissanne, mutta puhutaan vähän enemmän tästä edistymisestä, herra syyttäjä. Jotkut ihmiset ovat edelleenkin karkuteilla. Heillä on Serbian valtion järjestelmän tuki. He ovat edelleen vapaana 15 vuotta Srebrenican tapahtumien jälkeen. Eihän tähän voida olla tyytyväisiä ja kutsua sitä edistykseksi. Minkälaisesta edistyksestä tässä oikein puhutaan? Onko tämä aitoa edistystä? Saa todellisia tuloksia aikaiseksi pian vai tuleeko meidän vain olla tyytyväisiä hyvin epämääräisiin yleistyksiin? Kuulostaa hyvältä, mutta ei mitään konkreettista edistystä. Kiitos. Seuraavaksi syyttäjä jälleen. Ja jos voisitte pidä, aikaa, jos Meillä on siis aikaa vain kello 16 saakka. Olkaa hyvä. Niin, ensinnäkin kysyitte, mitä Serbialta odotetaan. No niin, ensimmäinen ja viimeinen kysymys siis saavat saman vastauksen. Toukokuussa tulee seuraava raporttimme ja siitä käy ilmi, mitä on tapahtunut joulukuisen raportoinnin jälkeen. Pako osalla olevien jäl- lisäksi muuten pitkälti on tavallista asioista kyse, eli yhteistyö, säännön mukaiset yhteydenotot ja olemme saaneet kaikki toivotut asiakirjat. Ja sitten kysyitte henkilöstö vielä ovat karkutella. No niin, en tiedä annoinko sellaisen vaikutelman, että homma on hoidettu ja mitään kannustimia ei enää tarvittaisi. Ei, tämä ei siis tilanne suinkaan ole. Mutta syyttäjänä minun on oltava myöskin uskottava arvioissani. Eli teen viikoittain yhteistyötä muiden tahojen kanssa ja olen nyt luottavalla kannalla sikäli, että he pyrkivät eh, saattamaan tämän asian hyvään päätökseen ja käyttävät eri lähteitä ymmärtäneet, etten voi tässä nyt mennä yksityiskohtiin näiden kysymysten osalta, mutta eh, seuraan voitte sen uskoa varsin läheltä näitä operatiivisia toimia. Ja jos jotkut näistä reiteistä osoittautuvat hedelmällisiksi, niin tulemme saamaan lisätietoja kesäkuussa, mutta jos ne eivät johda menestyksen tai jos töitä ei ole tehty niin hyvin kuin olisimme olettaneet, niin tulen tämänkin esiin tuomaan seuraavassa kertomuksessamme. Alustuksessani jo sanoin, että pakosalla olevien kiinniottaminen on yksi tärkein painopisteistä. Tässä nyt on rajattu varsin pieneksi se ryhmä, joka tätä asiaa hoitaa. Muut tekevät muita tehtäviä. Ja on muistava se, että sitten on suuri ihmisryhmä, jotka tukevat näitä rikollisia, jotka vielä ovat vapaalla jalalla. Eli nämä operatiiviset ryhmät tekevät tärkeää työtä ja haluaisin vahvistaa niiden tilannetta ja rohkaista niitä jatkamaan työtä, jota nyt tekevät. Eli nähtäväksi jää, missä mennään sitten vaikkapa kahden kuukauden kuluttua. määritelmänsä mukaan ei syytä maita, vaan yksittäisiä henkilöitä. Ja tämän haluamme aina tehdä selväksi alueen kumppaneille. Eli Serbia tai Serbian kansa tai sen hallitukset eivät ole ongelma, vaan etsimme yksittäisiä henkilöitä, jotka henkilökohtaisesti ovat vastuussa sotarikoksista, joita Euroopassa on tehty. Eli etsimme yksittäisiä henkilöitä ja kun olemme alueen operatiivisten yksikön kanssa yhteistyössä, niin ne toimivat samaan suuntaan. Ja päätöslauselmasta ei varmaankaan yllätä, eh, jos sanoisin, että no niin, eh, on Serbian sisäinen asia käsitellä tätä kysymystä, mutta sitten kun laajemmin asiaa tarkastelee, tehtävämmehän on helpottaa eh, liennytystä alueella olen varsin, ymmärrän kyllä varsin hyvin, että mahdollisuudet ovat rajalliset, mutta pyrimme kuitenkin eh, tuomaan oikeutta alueella, mutta kaiken kaikkinen sovinnon löytäminen sitten on laajempi kysymys. Paikallisten poliittisten viranomaisten on tässä toimittava aktiivisemmin. Mediasta varmasti huomasitte, että joulukuussa 65 prosenttia Serbian kansasta oli sitä mieltä, että eh, ei olisi hyvä luovuttaa Mladicia meidän tuomioistuimessa ja sitten kansainvälisen yhteisön on ymmärrettävä, jos emme ole ymmärtäneet ja onnistuneet miljoonien alueen ihmisten tiedottamisessa, jos he edelleenkin ovat sitä mieltä, että Mladicia ei tule luovuttaa, niin tällöin voidaan varmasti eh, sanoa, että ei ehkä ole ihan epäonnistuttu, mutta että enemmän vielä tulee tehdä. Eli alueen, poliitikkojen ja näiden hallitusten tulee toimia tehokkaammin ja on tuettava sitten sitä, että oikeus tapahtuisi. Ja viimeiseen kysymykseen, kuinka luottavaisia olemme sen suhteen, että eh, Kroatian oikeusjärjestelmä toimii kunnolla. Kroatian yleinen syyttäjä on syyttäjä Blaic. Hän on kollegani, jonka kanssa jo jonkin aikaa olen tehnyt yhteistyötä. Luotan hänen johtajan kykyihinsä. Hän ei ole koskaan antanut syytä millekään epäilylle siitä, etteikö hän olisi täysin sitoutunut näissä kysymyksissä. Tietenkään mistään täydellisyydestä ei voida puhua. On selvää, että eh, resurssiongelmia on myös eh, entisen Jugoslavian maiden alueilla. Mutta Kroatian osalta uskoisin, että ollaan pitkälti eh, oikealla tiellä ja kykeneviä käsittelemään näitä asioita, mutta Bosnia on sitten suurempi kysymysmerkki. Useat jutut jos eh, tässä nyt tarkastellaan olemassa olevia resursseja, niin on selvää, että ei Serbialla välttämättä ole resursseja eh, käsitellä eh, pientä osaakaan näistä jutuista. En tiedä, jäikö joku kysymys nyt vastaamatta. Toivottavasti vastasin kaikkiin. possiamo... Hyvä. Näin voimme lopettaa keskustelun tästä esityslistan kohdasta, mutta sitä ennen haluan kiittää syyttäjä Bramertsia sitä, että hän tuli tänne ja siitä, kuinka selkeästi hän vastasi kysymyksiinne. Hän varmasti vastasi parlamentin odotuksiin ja valiokunnan jäsenten odotuksiin hän toi selvästi esiin sitä, mitä vielä täytyy tehdä. Kiitoksia herra Bramäts. Nyt muutaman minuutin tekninen tauko ja sitten jatkamme seuraavan esityslistan käsittelyä, joka on keskustelu EUn erityisedustajana entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa toimivan Ervan Fuereen kanssa sekä samoin käsittelemme kohtaa seitsemän päätöslauselmaesitys entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskevasta vuoden 2009 edistymiskertomuksesta, joka esittelee on Thaler. Pari minuutin tauko siis.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 te olette siis EUn erityisedustaja. On hienoa, että tulette tänne valiokuntaamme kuulemistilaisuuteen. Ja tämä osoittaa, kuinka parlamentti on kiinnostunut seuraamaan läheltä tilanteen kehittymistä, jota te seuraatte. Ja erityisesti meitä kiinnostavat lähentymisprosessin aikana saavutetut edistysaskeleet. Ja nyt tänään käymme keskustelua yhdessä teidän kuulemisenne kanssa tarkistuksista, jotka koskevat eh, entis, jotka kuuluvat mietintöön, joka koskee entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa. Eh, se on Tallerin mietintö ja siitä äänestetään huomenna. Poliittisesti on lähdetty hyvin merkittäviin sitoumuksiin tässä lähentymishankkeessa ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian viranomaiset ovat osoittaneet, että he todella kykenevät oppimaan menneistä virheistä ja tätä kautta pystyvät lähentämään maataan kansainvälisiin standardeihin, joita siltä vaaditaan kun ottaa huomioon, että se on, on maa, joka on lähellä liittymistä Euroopan unioniin. Ja sitten saman toinen raportti, joka komissiolta tuli, suositteli liittymisneuvottelujen aloittamista tai loppuun, loppuun saattamista. Mutta näistä edistysaskeleista huolimatta vuonna siis 8.12. päädyttiin siihen, että lopullinen päätös aloittaa liittymisneuvottelut Makedonian kanssa tehdään vasta ensi maaliskuussa. Ja tämä, tähän liittyy nimiongelma, joka Fyromin ja Kreikan välillä on. Eli pitäisi löytää nimi, joka tyydyttäisi molemmat osapuolet. Ja tämän merkittävän esteen lisäksi Fyromin edessä on useita muitakin haasteita, kuten korruption torjunta, oikeuslaitoksen uudistaminen, sen riippumattomuuden vahvistaminen ja hallinto tietojärjestelmän uudistus sekä muita haasteita esimerkiksi ihmisoikeusasioissa, OHRID-sopimus ja albanialaisvähemmistön tila ovat sellaisia, joihin pitää puuttua. Joulukuun 19. päivä oli päivä, jona annettiin Makedonian siis Fyromin kansalaisille viisumivapaus Schengenin alueelle. Tämä on asia, joka miellyttää meitä kaikkia suunnattomasti. Ja olemme tyytyväisiä siihen, että komissio todella näin teki. Mutta tämän alustuksen lisäksi odotamme todella mielenkiinnolla sitä, mitä teillä on kerrottavananne, herra Fore. Olkaa hyvä. Uh, Mr. Chairman and... Kiitos eh, puheenjohtaja ja valiokunnan jäsenet, lämmin kiitos kutsusta olla täällä tänään jatkaa tätä vuotuista perinnettä, niin kuin totesitte, siitä lähtien, kuin olen EUn erityisedustajana toiminut entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa vuodesta 2005 alkaen ja haluaisin esittää suuret kiitokset Euroopan parlamentille ja sen eh, tärkeälle roolille viisumivapautusasian käsittelyssä. Sen rooli oli erittäin tärkeä, kun haluttiin saada myönteinen kanta jäsenmailta, mutta toisaalta myöskin vakuuttaa Balkanin maiden kansalaiset eh, siitä, että kun uudistuksiin pyritään, niin, ja kovasti ponnistellaan, niin kova työ myöskin palkitaan. Ja te, kun te olitte 18. päivä joulukuuta todistamassa tätä asiaa, niin huomasitte, kuinka suuri kuinka iloisia ihmiset olivat. Ja haluaisin myöskin kiittää herra Taaleria päätöslauselman valmistelusta ja myöskin Skakista, joka on toiminut yhteispuheenjohtajana parlamentaarissa valiokunnassa odottelemme valtuuskuntaa ja yhteistä parlamentaarista valtuuskuntaa helmikuussa Skopien. Ja haluaisin painottaa sitä, kuinka tärkeä yhteinen parlamentaarinen valiokunta on. Sen rooli on ollut tärkeä, kun on vahvistettu näiden parlamenttien välisiä yhteyksiä ja myöskin tarkasteltu vaikutuksia kansallisen parlamenttiin. Niin kuin totesitte, vuosi 2009 oli varsin myönteinen vuosi maan kannalta. Pidettiin presidentin ja paikallisvaalit ja niiden myötä eh, demokratia vahvistui maassa ja saatiin eh, standardit pitkälti vastaamaan kansainvälisiä eh, tarpeita. Ja sitten kesän alussa syksyllä väliaikaisprosessi saatiin käyntiin ja huomattiin, että myöskin parlamentissa saatiin aikaan kehitystä. Ja tämä paljolti pohjautui vuoropuheluun, joka käytiin koordinaattoreiden välillä säännöllisin väliajoin. Ja näin monia lakeja saatiin aikaan. Ja ne ovat nimenomaan tärkeitä EUlle. Ja konsensuksen pohjautuen niissä edettiin. Ja komissio tunnusti nämä ponnistukset ja katsoo, että voidaan neuvottelut avata. Ja viimevuotinen tärkeä edistysaskel liittyy myöskin äh, Kosovon äh, rajamenettelyihin. Fyrom on nyt ensimmäinen alueen valtio, joka on ratkaissut kaikki rajakysymykset. Ja tämä jo itsessään on erittäin tärkeä asia, kun pyritään hyvin äh, naapurussuhteisiin ja vakauteen alueella. Ja edelleenkin on tärkeää, että maa jatkaa e, EUn e, e, sotilasoperaatiossa Bosnia-Herzegovinan alueella. Ja koalitio on myöskin melko lailla vakaa, vaikka hankaluuksiakin on ollut, kun Sakripitsan asia kuitenkin aiheutti suurta huolta eri tahoilla ja lopulta asia sitten neuvottelun ratkaistiin. Ja sitten joulukuussa viisumivapautusasia, se ehkä eh, tai neuvoston päätelmät ehkä olivat pieni pettymys ja olen kuitenkin hallitukselle ilmoittanut, kuinka tärkeää on löytää ratkaisu tärkeimmässä kysymyksessä. Myönteisiä kokouksia on pidetty pääministereiden kesken ja näin luottamusta on lisättävä ja tästä on jatkettava eteenpäin. Ja uskomme, että nyt on oikea hetki eh, esittää rohkaisua ja oikeaa johtajuutta, jotta ratkaisut saadaan aikaan. On ihan selvää, että jos näitä kuutta kuukautta ei eh, hyödynnetä, syntyy lisäviiveitä ja saattaa syntyä hankaluuksia eri etnisten ryhmittymien osalta, ja tämä saattaa aiheuttaa epävakautta. Mitkä ovat maan päähaasteet? Ensinnäkin tämä nimikysymys tulee ratkaista, on vahvistettava poliittista vuoropuhelua eri osapuolten välillä. Viime joulukuussa johdin vuoden lopun lounasta, jossa eri eh, puolueiden johtajat ja pääministeri olivat mukana. Ja oli surullista kuulla, että tämä oli ensimmäinen kerta, kun he tapasivat eh, heinäkuun jälkeen. Eli on ponnisteltava enemmän, jotta eri puolueet saadaan parempaan yhteistyöhön. Ja hallituspuolueen on myöskin eh, oltava johtavassa roolissa Eli johtavalla puolueella on suuri vastuu kannettavanaan ja kaikkien poliittisten johtajien on hyödynnettävä energiaa, ei loukkauksien heittelemiseksi. Varsin surullista on, että näin on käynyt, vaan olisi tärkeää löytää yhteinen kieli ja yhteinen sävel tehdä tarvittavia uudistuksia ja löytää yhteinen ratkaisu myöskin nimi asiassa. Tässä voidaan vain yhdessä onnistua. Ja tärkeä foorumi konsensuksen muodostamiselle on nimenomaan eurooppalainen integraation kansallinen neuvosto. Tässä saadaan kaikki poliittiset puolueet yhteen, myöskin liikemaailman ja kansalaisjärjestön edustajat ovat läsnä. Eli tätä foorumia on hyödynnettävä paremmin ja hallituksen tulisi sitä tukea paremmin ja näin olisi saatava parempi vuoropuhelu eri osapuolten välille syntymään myöskin eh, puitepäätös on tärkeä haaste. Se on ainoa puitteisto, joka takaa poliittisen vakauden ja hyvät suhteet eri etnisten ryhmien välillä. Myönteistä kehitystä on tapahtunut, se on ihan selvä, mutta edelleenkin eh, tätä asiaa on jatkettava. Niinkään kyse ei ole lainsäädännöstä ja sen täytäntöönpanosta, vaan pikemminkin siitä, eh, kuinka voidaan tämän Ogravin puitepäätöksen henkeä panna Ja koulutusalalla varsinkin tämä on tärkeä asia. Viime vuosi osoitti, että mm, nyt näyttää vaikutti vaarallisesti siltä, että e, opetuksessa e, kielikysymyksessä oli syntymässä suuta hajaannusta. No nyt on kuitenkin monien e, korkean tason suositusten pohjalta saatu tilannetta hieman korjattua, mutta korkean tason edustajan toinen suositus oli sellainen, että ensimmäisellä luokalla tulisi albanian koulussa eh, kansallisella kielellä toteuttaa eh, opetus. Tämä on asia, joka on johtanut eh, muun muassa siihen, että jonkin verran kouluja on boikotoitu. Eli uskoisimme kaiken kaikkiaan, että tässä on tehty myönteisiä päätöksiä, mutta on ponnisteltava edelleenkin hallituksen tasolla, jotta kaikki etniset kysymykset saataisiin hoidettua kunnolla ja riittävän herkästi. Eli edistystä on tapahtunut, mutta enemmänkin on tehtävä. On erittäin tärkeää, että e, eri e, aluetasolle annetaan riittävät resurssit hoitaa kaikki tarvittavat asiat. Ja sitten etnisten alvoanien tilanne eh, on saatu varsin hyväksi sopimuksen myötä, mutta sitten ei ole edistytty kovinkaan hyvin romaniyhteisöjen ja turkilaisten yhteisön osalta. Eli tässä reformia edelleenkin tarvitaan ja viime kuukausien kehitys ei välttämättä ole ollut pelkästään myönteistä ja haluaisimme, ettei nyt hallitus enää lipsu näissä kysymyksissä. Esimerkiksi tärkeä laki vesilaki, e, sen täytäntöönpano lykkääntyi neljällä vuodella, jo tänä vuonna se olisi pitänyt täytäntöönpanna, mutta e, jätteenkäsittelyohjelmat lykkääntyvät ja tämäkin saattaa vaikuttaa joihinkin ohjelmiin, joita EU rahoittaa. Ja sitten syrjän vastainen laki, sitä vielä odotellaan ja myöskin menettelytapasäännöt. Suuri haaste on tietysti lakien täytäntöönpano ja tehokas täytäntöönpano. Ja jotta tässä onnistuttaisiin, on ponnisteltava myös poliittisesti ja paikallishallinnon tasolla, koska siellä tapahtuu varsinainen täytäntöönpano. Sitten oikeusjärjestelmän reformi, edistystä on tapahtunut, mutta edelleenkin oikeusjärjestelmä on se, johon häiten luotetaan. Eli on ponnisteltava, jotta esimerkiksi Euroopan neuvoston eh, kidutuksen vastaista sopimusta todellakin noudatetaan. Ja taistelu korruptiota vastaan eh, se jatkuu ja parantaa ja tervehdyttää liike-elämän ilmapiiriä. Ja sitten vielä lopuksi kaksi aihealuetta, jossa lisäponnisteluja tarvittaisiin. Ensinnäkin kansalaisyhteiskunnan huomioiminen paremmin. Eli olisi tärkeää, että kansalaisyhteiskunta saatettaisiin paremmin eri tasojen päätöksentekoon mukaan. Ja sitten median riippumattomuus viimeisenä kysymyksenä pitkälti media on poliittisesti värittynyttä ja olisi tärkeää, että hallitus ja tiedotusvälineet saisivat aikaan paremmat, selkeämmät, avoimemmat suhteet, jotta kumpikin osapuoli voisi luottavaisemmin toimia. Eli tässä nyt näistä haasteista tarvitaan, jos halutaan jatkaa menestystarinaa vuodelta 2009. Uudistuksia on jatkettava. EU on valmis ohjelminen auttamaan ja tämä kaikilla mainituilla alueilla, mutta paljon riippuu maan omasta hallituksesta. Kiitos. Grazie, signor rappresentante speciale. Eh, darei ora la... Kiitoksia erityisedustajalle. Seuraavaksi Thaler, joka on päätöslauselma luonnoksen valmistelija, joka koskee Jugoslavian entisen tasavallan Makedonian edistystä. Korkeintaan neljä minuuttia, jos mahdollista. Olkaa hyvä. Grazie, presidente. Thank you very much. Kiitokset puheenjohtaja, suuret kiitokset, suuret kiitokset erityisedustaja tästä teidän työstänne, erinomaisesta esityksestänne tästä kokonaiskatsauksesta Makedonian tilanteeseen. Uskon, että olemme kaikki samassa laivassa. Mihin me oikein tähtäämme? Me haluamme saada aikaan myönteistä kehitystä tuolla alueella. Todennäköisesti minun on vielä myöhemmin mahdollista sanoa jonkin verran tästä päätöslauselmasta, joka on tänään myös käsiteltävänä. Tällä hetkellä haluaisin keskittyä vain esittämään teille kysymyksiä. Missä te vielä näette mahdollisuuksia saada aikaan myönteistä kehitystä suhteessa kahteen naapuriin? Kreikkaan, Euroopan unionin täysivaltaisen jäsenen ja pohjoiseen naapuriin, joka on ehdokasvaltio syksyllä uuden Kreikan sosialistihallituksen myötä tilanne helpottui paljon ja oli myös paljon muuta myönteistä kehitystä, jonka te mainitsitte. Aiemmin ei ollut minkäänlaista viestintää. Uskon, että nyt tämä taso ja suhde kahden pääministerin välillä on paljon korkeampi kuin aiemmin. Missä te näette vielä mahdollisia suoran yhteistyön tasoja. Senhän pitäisi olla normaalia ehdokasmaan ja jäsenvaltiomaan välillä. Onko jonkinlaista rajat ylittävää yhteistyötä? Onko jonkinlaista talouskulttuuriyhteistyötä? Kiitoksia. Grazie onorevole Thaler. Kiitoksia Thaler. Seuraavaksi Posselt, kaksi minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että kollega Taalea on laatinut loistavan, hyvin tasapainoisen mietinnön. Mielenkiintoista oli kuulla myös herra Fuerin näkemyksiä. Haluaisin kuitenkin esittää hänelle yhden kysymyksen. Hän sanoi, että seuraajakonferenssi ei ollut kidutus konferenssi ei ollut riittävän täysimääräisesti esillä. Haluaisin tästä kysyä tarkemmin. Ja te puhutte oikeudenmukaisuudesta ja miten Makedonian hallituksen tulisi jatkossa kehittyä, mutta tämä nimikysymyshän riippuu kahdesta osapuolesta. Makedonia on esittänyt jo monia ehdotuksia nimen suhteen ja ehdotukset on torjuttu. Ei tämä ole yhdestä puolesta riippuvainen, vaan kahdesta. Ja haluaisin sanoa aivan selvästi, että on olemassa väliaikaissopimus, jonka pohjalta näiden jäsenyysneuvottelujen estäminen kahdenvälisen nimiongelman vuoksi ei ole mahdollista. Ja haluaisin, että tätä väliaikaissopimusta sovellettaisiin EUn puolelta, ei jäätäisi kahdenvälisen kysymyksen panttivangiksi. Vähemmistöistä puolestaan kaikki vähemmistöt ovat tällä alueella edustettuina ja haluan kyllä vielä sanoa, että tunnen maan erittäin hyvin. Olen puhunut kaikkien vähemmistöjen edustajien kanssa. Voimme olla tyytyväisiä, jos kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa saadaan aikaan samat vähemmistön kohtelun normit kuin mitä Makedoniassa on. Kiitoksia. Grazie, onorevole Kiitos Posselt. Seuraavaksi Koppa, kaksi minuuttia. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää lämpimästi herra Fuereita sitä, että hän on paikalla tänään, mutta myös Talleria ensimmäisestä päätöslausunnon luonnoksesta. Tämä on hyvin tasapainoinen teksti. Näistä tarkistuksista haluaisin ensin sanoa, että Kreikan hallitus, joka noin sata päivää sitten lähti aloitteisiin kysymyksistä ja Kreikan aloitteessa myös pääministerit tapasivat YK alaisuudessa, jotta tästä umpikujasta päästäisiin eroon. Valitettavasti tässä ei kuitenkaan onnistuttu joulukuussa, mutta Kreikka pyrkii löytämään edelleen ratkaisun ja tämä on Kreikan nykyhallitukselle yksi tärkeimpiä asioita. Mutta tässä toimitaan todella YK puitteissa ja Kreikan varaulkoministeri pyysi herra Nimitse tulemaan Kreikkaan, jotta voidaan jatkaa tiivistä vuoropuhelua. Ja siksi onkin toivottavaa, että YK puitteissa todella, tai pitää muistaa siis, että toimitaan YK puitteissa. Tarkistus 5 toteaa, että täytyy luopua sellaisista toimista, jotka saattaisivat haitata hyviä naapuruussuhteita. Ja myös esimerkiksi Kreikan ja Bulgarian osalta on niin, että mitään vihamielisyyttä tai viittauksia vanhoihin asioihin ei sallittaisi, mikäli ne voivat haitata naapuruussuhteita. Kiitos Koppa. Katsin kaksi minuuttia. Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Niin, tervetuloa ja e, onnittelut tähän astista työstänne Länsi-Balkanin alueella. Enkä tässä nyt haluaisi e, kommentoida pelkästään Makedoniaa, vaan myöskin aikaisempaa mandaattianne e, Sloveniaa. Ymmärtäneet, että tässä on emotionaalisesti tarkastellen hankaluuksia. Nimikysymys on ollut varsin hankala. Fyrom on parlamentaarinen demokratia, mutta siitä huolimatta paljon on pääministeri Krueskin käsissä. Kysyisinkin, mitä katsoisit, että voimme tehdä maan parlamentin vahvistamiseksi ja kuinka voisimme rohkaista parlamentaarikkoja joustavuuteen, koska jonkunlaisen kompromissiinhan kuitenkin pitäisi päästä. Olen ollut yhteydessä niihin parlamentaarikkoihin, jotka ovat vieraanamme käyneet ja vaikuttaa siltä, että haasteita on kovasti ja meidän tulisi heitä jollain tavalla auttaa, tarvitsevat lisävarmuutta toimintaansa. Ja tämän lisäksi Kroatian ja Montenegron parlamenteissa on hyväksytty ähm, Euroopan parlamentin Srebrenican päätöslauselma, mutta äh, näin ei tehty sitten toisaalla. Ja kun olen ollut yhteydessä eh, Makedoniaan, niin tuntuu siltä, että eh, maan parlamentissa pelätään, mitä mieltä Belgrad olisi, jos äh, olisi valmis yhtymään päätöslauselmaan. Eli meidän tulisi lisätä luottamusta parlamentaaristen kollegojemme keskuudessa. Kiitoksia. Seuraavaksi Salvrakos kaksi minuuttia. Κύριε Eh, ε, herra puheenjohtaja. Kuuntelin varsin tarkoin herra Fuereetä ja olen pitkälti samaa mieltä siitä, mitä hän sanoi, mutta olen myös samaa mieltä herra Taalerin kanssa monista hänen esittämistään huomioista tässä päätöslauselmassa. Tärkeäähän on se, että pidetään kiinni Kööpenhaminan kriteereistä. Mutta epäilemättä. Me haluamme auttaa tätä maata niin, että siitä voi tulla Euroopan unionin jäsen. Mutta YKlla on neuvottelut ja keskustelut, jotka jatkuvat heidän edustajansa kautta tämän kyseisen maan nimen osalta. Herra Foere mainitsi tuon ajatuksen ensyklopediasta. Tätä voitaisiin tarkastella, koska siinähän todetaan, että nimen lisäksi kyseessä voivat olla mahtimu, mahdolliset vaateet Kreikan puolelta. Nimittäin äh, pääkaupungin nimeksi halutaan Tessaloniki. Se on Kreikan toiseksi suurin kaupunki. Kyseessä on siis vähintäänkin epäselvä juttu, moniselitteinen. Tällä luodaan myös tahallista huonoa naapuruutta, huonot naapuruussuhteet. Näitä seikkoja on käsiteltävä ja minusta pitäisi hiukan rauhoittua tässä kyseessä olevassa maassa ja katsoa todellisuutta silmiin. Katsokaapa, mitä siellä sanotaan, herra Foire, ja kertokaa meille, saadaanko näin aikaiseksi myönteistä kehitystä alueella. Katsokaapa, mitä herra Nimitz on asiasta mieltä ja onko teillä tietoa suuresta yleisöstä ja sen näkemyksistä ja hyvästä tahdosta kreikkalaisten jäsenten halusta saada Fyrom etenemään tietyillä alueilla. Kiitoksia. Nyt antaisin puheenvuoron erityisedustajalle ehkä viideksi, kuudeksi minuutiksi, jos mahdollista. Kiitos. <clears throat> Thank you very much, uh, Honorable Chairman, and uh, thank you for... Kiitokset ja kiitos kysymyksistä. Käyn nyt järjestyksessä niitä läpi. Herra Thaler, ensinnäkin katsoisin, että kahdella tasolla tulisi kahdenvälistä luottamusta lisätä poliittisesti ensinnäkin. Meillä on ollut kaksi kokousta pääministereiden kanssa, eli näin on onnistuttu luomaan myönteisempi ilmapiiri ja tarvitsisimme lisää tämän tyyppisiä kokouksia ja tapaamisia. Ja sitten paikallistasolla on olemassa todellinen eh, yhteistyön parantamisen tarve. Meillä on hyviä esimerkkejä eh, ihmisten välisistä yhteyksistä eh, rajan Kreikan puolella ja sitten Fyromin puolella ja olen ollut yhteydessä monien hankkeiden osalta, esimerkiksi kulttuurihankkeet, jotka yhdistävät näitä naapuriraja-alueita. Nyt on uusi eh, ohjelma, eh, jonka hakukilpailu on eh, käynnissä Kreikan osalta, mutta Kreikan puolelta nyt on tapahtunut viivästymistä ja me toivoisimme, että hallitus nyt toimisi nopeasti, jotta asiassa edettäisiin, koska tässä on varoja käytössä ja näiden hankkeiden pohjalta voidaan saada edistystä aikaan ja myös Albanian ja Bulgarian kanssa tämän tyyppisiä ohjelmia kehitetään. Eli ihmisten välisillä yhteyksillä on todellakin suuret vaikutukset, kun pyritään alueella, alueellisella tasolla luottamusta lisäämään. Ja herra Paseltille toteaisin, että tässä ei ole varsinaista ristiriitaa, mitä tulee sopimukseen, vaan pikemminkin kyse on sopimuksen hengen säilyttämisestä. Teksti puhuin Euroopan neuvoston kidutuksen vastaisesta sopimuksesta ja kysyin, onko tiedossanne eh, tapausta, jossa kyseistä sopimusta olisi rikottu. Niin, suosituksia on esitetty monia liittyen kidutuksen vastaiseen toimintaan jo vuodelta 2007. Kuitenkin valitettavasti täytäntöönpano ei ole tapahtunut. Olen käynyt vankiloissa ja nähnyt omin silmin, kauheat olot, joissa vangit joutuvat elämään. Eli tässäkin on viiveitä ollut näiden suositusten täytäntöönpanon osalta. Ja nyt puhutaan siis Euroopan neuvoston suosituksista. Ja sitten Rouva Koppalle. Cannot respond to that. Tämän enempää en voi tästä asiasta sanoa. Ja sitten Rouva Koppan kysymykseen Siis prosessi on virallinen prosessi, joka on turvallisuusneuvoston päätöslauselman myötä eh, perustettu nimikysymystä hoitamaan. Uskoisin ja uskoisimme, että bilateraalit yhteydet voivat edesauttaa eh, sovun löytymistä. Ja toivomme, että eh, kahdenväliset yhteydet jotka saatiin aikaan syksyllä, niitä voidaan jatkaa ja tältä pohjalta saadaan aikaan jotain konkreettista. Tässä nimittäin tarvitaan hyvin selkeät ponnistelut molemmilta osapuolilta. Nimitys on tässä ilman muuta tärkeässä roolissa. Ja sitten Katsinille vastaukseksi sanoisin, että on oikein hyvä, että nyt parlamentaarisen tahon perustamisesta tehty sopimus on saatu aikaan. Se on oikein hyvä asia. Ja tämä toivottavasti mahdollistaa sen, että parlamentti saa enemmän kriittistä massaa tehtäviensä hoitamiseksi. Srebrenitsan osalta olen samaa mieltä kanssanne. Tarvitaan kaikkien maiden ponnisteluja, jotta sovinto voi toteutua todellisuudessa. Enkä uskoisi, että kannattaa Skopien parlamentissa olla huolissaan siitä, miten Serbia reagoisi päätöslauselmaan. Tämä on erittäin tärkeä eh, sovitteluyritys koko aluetta ajatellen. Ja Zagrebet ja eh, joka tässä myöskin esiin nostettiin, oli ilman muuta epäonnistuminen eh, tässä mielessä. Monet kysymykset, jotka katsottiin ratkaistuiksi sopimuksen myötä ja katsottiin, että on saatu aikaan hyvä ilmapiiri, mutta silti ennakkoluulla on edelleen olemassa. Ja nyt sitten parlamentti eh, pyrkii ottamaan välimatkasravitsaan eh, myöskin rahoitusta saanut, mutta edelleenkin näyttää siltä, että tehtävä on vielä valtavan paljon jäljellä, jos halutaan Balkanin alueella todellakin sovittelussa edetä. Ja EUn tulisi myöskin ponnistella mm, tässä asiassa Θα παρακαλούσα πάρα πολύ να επιβεβαιώσετε τι λέει η Αιγύπτου. Mutta tarkastakaa, mitä tässä ensiklopediassa itse asiassa sanotaan. Si possa παρακαλώ, fare un dialogo, παρακαλώ λεπτομέρεια uh, σε αυτό. Sì, però mi scusi, eh, ma eh, lasciamo finire, poi se mai chiede la parola... Niin, ehkä voisitte pyytää puheenvuoroa myöhemmin. Tässä nyt pitää noudattaa tiettyä järjestystä. Eh, to all. Niin, tiedätte varmasti paremmin kuin minä, että vaikka puitteet yhteistyölle olisivatkin olemassa myös multietnisyyteen liittyen. Mitään ei voi katsoa itsestäänselvyydeksi Balkanin alueella, eli edelleenkin on luottamuksen ilmapiiriä tuettava ja pidettävä, tarkasteltava, että todellakin ihmisoikeuksia ja vapauksia noudatetaan ja kunnioitetaan. Seuraavaksi Kukan, joka johtaa valtuuskuntaa koskien kaakkoisasian maita. Thank you very much, Mr. President. Suuret kiitokset puheenjohtaja. Arvostan sitä, että herra Fuere on täällä paikalla hänen omistautumistaan hänen työlleen. Tästä päätöslauselmaesityksestä ja Fyromin edistyskertomuksesta haluan onnitella herra Taaleria hänen luonnoksestaan. Arvostan hänen tapaansa tehdä yhteistyötä tätä päätöslauselmaesitystä valmisteltaessa. Haluan myös kiittää kaikkia kollegoitani, jotka ovat olleet hyvin aktiivisia tekemään tarkistuksia. Olen sitä mieltä, että tämä luonnos on hyvin tasapainoinen ja suositankin sitä hyväksyttäväksi. Minun suositukseni ovat lähinnä esittelijän ehdotuksen linjoilla. Pari huomiota, jotka koskevat tätä myönteisesti tarkasteltuna viime vuosina on epäilemättä nähty Fyromin puolelta hyvää edistystä. Se on täyttänyt useimmat edellytykset päästäkseen neuvottelemaan lähentymään EUta. Se on täten päässyt lähemmäs poliittisia ja muita vaatimuksia, taloudellisia vaatimuksia, jotka koskevat EUn jäsenyyttä. Haluaisin ottaa esille tämän viisumivapautusten valiovertailun. Komissio oli suosittanut jäsenyysneuvottelujen avaamista Fyromin kanssa. Se on vaikuttanut omalta osaltaan myönteisesti koko prosessiin ja toivon, että nämä neuvottelut käynnistyvät lähes lähitulevaisuudessa. Kielteisellä puolella on kuitenkin vielä alueita ja seikkoja, joiden osalta pitäisi ponnistella enemmän Eh, edistystä ei niinkään ole nähty, ennen kaikkea oikeuslaitoksessa ja julkishallinnossa, eh, korruptiovastaisessa taistelussa, etnisten ryhmien yhdentymisessä, kaikkien vähemmistöjen huomioon ottamisessa julkisessa elämässä ja poliittisen välintulon estämisessä. Kaiken kaikkiaan Fyromissa on ollut myönteistä kehitystä ja minä suositan, että että tuemme kaikkia tarkistuksia, jotka ovat tämän suuntaisia. Toivon myös, että hyväksymme kaikki nämä kompromissitarkistukset, joita olemme valmistelleet yhdessä esittelijän kanssa. Kiitoksia. La parola al collega Kirilov. Kiitos. Seuraavaksi Kirilov, kaksi minuuttia. <clears throat> Kiitoksia puheenjohtaja. Erittäin vakava seikka aiheutti huomattavia seuraamuksia Bulgariassa. Kyseessä oli tapaus, lastaan imettävä nainen, joka tuomittiin kolmeksi kuukaudeksi vankilaan. Sanottiin, että hän kieltäytyi siitä, että hänen erillään asuva miehensä ei saanut tavata tytärtään. Tästä syystä hänet kuulemma tuomittiin. Ja hän on saanut Bulgarian kansalaisuuden. Hän kokee, että hän on bulgarialainen, eikä tämä ole mikään yksittäistapaus. Olemme nähneet vastaava. Titon Jugoslaviassa toisen maailmansodan jälkeen näitä ihmisiä kohdeltiin paljon huonommin. Heitä lähetettiin keskitysleireihin. Miksi minä otin tämän esille? kaikki Bulgarian europarlamentin jäsenet ovat kirjoittaneet kirjeen ja tämä henkilö vapautettiin kaksi viikkoa ennen kuin tuo kolmen kuukauden vankeusaika umpeutui. Hän ei kuitenkaan edelleenkään ole nähnyt lastaan. Minä kysyn tästä, koska te sanotte, että tämä on kahdenvälisten suhteiden seikka Bulgarian ja Makedonian välillä. Hyvä erityislähettiläs. Mistä alkaen tällaiset ihmisoikeusrikkomukset ovat pelkästään kahdenvälisten suhteiden asia? Täällä Euroopan parlamentissa ei ole ollut tuollaista käytäntöä. Miten ja kuinka on onnistuttu asiaan puuttumatta? Ehkä ei haluttu tehdä virhettä, mutta tätä pitää ainakin tarkastella, koska kyseessä on järkyttävä ihmisoikeusrikkomus. Tämä äh, naishenkilö ei edelleenkään ole nähnytkään tytärtään. Kiitos sitten Cornelisen kaksi minuuttia. Thank you, Mr. Chair. Kiitoksia, puheenjohtaja. Niin. Aloitanpa tästä nimikysymyksestä. Tämä tuntuu olevan kaikilla kovasti mielessä. Ratkaisu on luonnollisesti löydettävä ja kansallista retoriikkaa ei enää tarvita kummaltakaan puolelta. Kummankin osapuolen on katsottava tulevaisuuteen eikä kaukaiseen menneisyyteen, mutta mutta ratkaisun löytäminen ei saa olla mikään ennakkoehto liittymiselle, kuten nyt joidenkin mielestä. Tässä on kyse muustakin kuin vain tästä tapauksesta. Tämä koskee Kreikkaa, Fyromia, Makedonia, mutta tämä koskee myös omaa maatani Alankomaita suhteessa Islantiin – ja itse asiassa myös suhteessa Serbiaan ja Kyprosta suhteessa Turkkiin. Toivon, että kaikki nämä maat noudattavat Slovenian hienoa esimerkkiä kahdenvälisissä suhteissaan Kroatian kanssa. Tätä pidettiin aiemmin esteenä Kroatian liittymiselle, mutta ongelma on ratkaistu. Pyydänkin kaikkia tukemaan meidän tarkistustamme 57, jossa todetaan, että kahdenväliset suhteet eivät sinällään saa muodostaa estettä äh, liittymisen lähentymiselle. Nyt haluaisin käsitellä joitakin muita seikkoja, jotka ovat todella tärkeitä. Minun mielestäni tämä maan menestyksen E, mittaaminen ja enemmistön onnistuminen näkyy siinä, miten kaikkein haavoittuvaisimpia kohdellaan romaneja esimerkiksi väkivallasta kärsiviä naisia. Edistystä on saatu aikaan, mutta haluaisin, että pantaisiin entistä paremmin täytäntöön nämä suunnitelmat, joita on tehty. Haluaisin nähdä syrjinnän vastaista lainsäädäntöä hyväksyttynä ja haluaisin, että että pääsy tuomioistuimeen olisi helpompi niille, jotka syrjintää kohtaavat. Sehän ei sinällään vielä auta, ellei sen pohjalta voi myös viedä asiaa oikeuteen. Tämä koskee myös ihmisiä ja sukupuolista suuntautumista. Cornelisin. Nyt teidän aikanne loppui. Janna, ku kaksi minuuttia. Kiitoksia lämmin kiitos herra Forelle hänen esityksestään. Haluaisin puhua seuraavista kohdista ja kompromissitarkistuksista. Kompromissitarkistukset 4 ja 5 eivät vastaa niitä tarkistuksia, joiden pohjalta ne oikeastaan on laadittu. Mielestäni kompromissitarkistuksessa 4 ei viitata siihen, että toimet tapahtuisivat YK valvonnassa. Se pitäisi tässä ottaa kuitenkin huomioon. Ja tarkistus kolme, siinä mainitaan erään alueen nimi, ja tässä pitäisi käyttää toista nimeä. Ja sitten tarkistus Äsken oli siis tarkistus kolme ja nyt tarkistus viisi. Tämähän ei viittaa mitenkään niihin tarkistuksiin, joista se oikeastaan pohjautuu, vaan tässä puhutaan täysin eri kysymyksistä. Ja sama pätee esittelijän tarkistuksiin 67 ja 68. Alkuperäisissä tarkistuksissa viitataan siihen, että on erilaisia propagandistisia toimia johdon toimesta. Ja tämä taas siis Fyromin toimesta ja tämä taas toimii erästä naapurimaata vastaan. Ja pyytäisin, että esittelijä palaisi alkuperäiseen tekstiinsä. En tiedä, miksi esittelijän tekstiä on muutettu niin, että nyt näyttää siltä, että naapurimaat ovat vastuussa siitä, että sitä, että Fyrom ei voisi liittyä EU-hun mahdollisimman nopeasti. Tässä on myös Siis tässä täytyy tehdä selväksi, että eri poliittisten ryhmien näkemyserot johtavat siihen, että maa ei ehkä voisi liittyä pikaisesti EU-hun. Siis tärkeää on, että liittymiskriteerit täyttyvät. Tässä ei saa syyttää muuta maata, joka tässä oletettavasti aiheuttaisi riskejä tälle liittymiselle. Seuraava puhe kaksi minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuuntelin herra Fuereta. Ja olen lukenut tämän päätöslauselman naapurimaissa kyllä ponnistellaan, jotta tilanne saataisiin paranemaan ja jotta voitaisiin parantaa suhteita tällä alueella. Tämä nimiongelma on sellainen, joka edellyttää hyvää tahtoa molemmin puolin, jotta se saadaan ratkaistua. Me tarvitsemme yksinkertaisesti näille ponnisteluille jatkoa, koska uskon, että on mahdollista löytää jonkinlainen ratkaisu. Herra Foire totesi, että että jonkinlaista kitkaa on olemassa maan vähemmistöjen osalta. Herra Foire Oletteko sitä mieltä, että tämä asia liittyy huomattaviin talousongelmiin, joista maa kärsii? Minä en henkilökohtaisesti voi olla sitä mieltä, että korkea työttömyyden taso olisi jotenkin epärelevantti tässä kokonaiskuvassa. Myös ammattiyhdistysten, ammattiliittojen oikeudet jäävät ilman kunnioitusta. Tekstiilialan naistyöntekijöiden kanssa on tehty sellaisia sopimuksia, jotka heikentävät heidän asemansa. Jos ammattiliitot eivät voi harjoittaa politiikkaa, jolla voidaan tukea todellista demokratiaa, tällaiset etniset ongelmat huononevat, heikkenevät, pahenevat entisestään. Neits, kaksi minuuttia. Um, Kiitos puheenjohtaja. Oman valtuuskuntani Alden puolesta myöskin haluaisin esittää suullisen tarkistuksen liittyen vihreiden esittämään tarkistuksen teksti on esitetty jo valiokunnalle, kun käsiteltiin laajentumismietintöä, eli uudesta asiasta ei ole kyse vaan tässä tuodaan uudelleen esiin asia, josta jo kertaalleen on sovittu. Luen tämän nyt kuitenkin. Eli tarkistuksen 19 loppuun toivoisimme seuraavaa sanamuotoa. Painottaa kuitenkin sitä, että tällaiset kahdenväliset tulee hoitaa osapuolten välillä. Jos osapuolet tässä epäonnistuvat, unionin tulisi tehdä kaikki tarvittava ratkaisun löytämiseksi. Jos riita ei sinällään muodosta estettä eh, jäsenyydelle. Unionin tulisi välttyä siltä, että se olisi mukana kahdenvälisissä konfliktitilanteissa, mutta tärkeää olisi eh, kuitenkin ratkaista ongelmat ennen kuin jäsenyys taataan. On liian yksinkertaista mielestämme todeta, että kahdenväliset riidat eivät voisi muodostaa estettä unionin jäsenyydelle. Päinvastoin katsoisin, että meidän tulee käyttää kaikki tarvittavat voimavarat, jotta tällaiset esteet saataisiin raivattua pois. Bene, questa nostra... Hyvä. Tässä kokouksessa on tarkoitus kuulla sekä Taaleria että, että erityisedustaja. Antaisin erityisedustajan nyt vastata näihin useisiin kysymyksiin. Jos te Taaler haluatte vastata myös kahteen kolmeen teidän tarkistuksenne koskevaan kysymykseen, niin voitte tehdä sen nyt lyhyessä ajassa. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Jälleen kerran. Uskon vakaasti, että työ päätöslauselman parissa on edistynyt marraskuusta huomattavan paljon. Erityisesti pari kompromissitarkistusta ovat erittäin hyviä osoituksia tästä. Meillä on rakentava ilmapiiri kaikkien eri puolueiden ryhmien välillä tältä osin ja olen siitä hyvin iloinen. Mihin me tässä pyrimme? Me pyrimme ensinnäkin kannustamaan Makedoniaa noudattamaan eurooppalaisia periaatteita ja arvoja. Siksi olimme tyytyväisiä tähän, miten suunnitelman parissa on edistytty. Siksi me olemme kannustaneet kunnianhimoisempiin uudistuksiin joillakin alueilla. Nämä on mainittu päätöslauselmassa. Me pyydämme myös aktiivisesti hakemaan ratkaisua tähän nimikysymykseen. Se on selvästi todettu päätöslauselmassa. Me pyrimme myös siihen, että varmistamme kasvavan tietoisuuden kaikkien keskuudessa siitä, että olemme kaikki vastuussa Länsi-Balkanin alueen paremmasta kehityksestä, rauhan, vakauden ja niin edelleen. Meidän on oltava tietoisia siitä, että status quo tai pattitilanne ei ole mikään neutraali tilanne. Se ei ole neutraali siinä mielessä, että mitään ei tapahtuisi. Status quo pattitilanne on kielteinen seikka, koska Länsi-Balkan on kuin polkupyörä. Kun se liikkuu kohti EU-jäsenyyttä, se voi hyvin, se pysyy pystyssä, se etenee. Ja tämä viisumiprosessi oli siitä selkeä osoitus. Jos pyörät eivät pyöri, jos Länsi-Balkan pysähtyy, se kaatuu. Tehkäämme kaikki voitavamme, jotta voimme pitää sen liikkeellä Euroopan suuntaan. Tämä on päätöslauselman tärkein tavoite ja myös kompromissitarkistusten tärkein tavoite. No nyt sitten näistä konkreettisista tarkistuksista. Miltä osin vain mahdollista, olen tukenut niitä, jos ne ovat olleet tämän hengen mukaisia – ja myös tämä suullinen tarkistus, jonka ALDE teki, on olemassa toinenkin, jonka vihreät ovat tehneet. En ehkä pidä tästä konkreettisesta tekstistä. Sitä voidaan tietysti parastella, parannella, mutta mielestäni tämä on seikka, joka otetaan huomenna äänestyksessä esille. Voimme nähdä, voimmeko tukea sitä. Odotan tätä siis mielenkiinnolla. Uskon, että olemme tehneet hienoa työtä kaikki yhdessä kaikkien eri osapuolten kesken. Jatkakaamme. Kiitoksia. Eh, relatore, vorrei solo chiedere, siccome sono state sollevate... Niin, koska täällä esitettiin kysymyksiä lähinnä tästä asiasta, teidän kantanne, mitä tulee kahdenvälisiin ongelmiin, jotka otettiin täällä usein esiin. Mikä on teidän kantanne näihin. Ehkä olisi syytä nyt tuoda teidän näkemyksenne esiin. One of my Yksi minun kannoistani, joka selvästi näkyy tässä tekstissä, on se, että me e, kannatamme tätä neutraalin ratkaisun etsimistä. Me tuemme siis kahdenvälisesti aikaansaatua ratkaisua. Sitten tämä teksti jossa syntyy sellainen vaikutelma, että kahdenväliset seikat eivät saa vaikuttaa ehdokasvaltion liittymiseen. Henkilökohtaisesti en ole täysin tyytyväinen konkreettisen tekstiehdotuksen tasoon. Siksi en tätä tue, mutta tästähän päätetään joka tapauksessa. On myös fakta, että joskus käy niin, että tämä on tekosyy olla tekemättä tarpeeksi, ja se on tuo riski, joka tähän jaloon suhtautumiseen liittyy. Emme ehkä tee tarpeeksi omalta puoleltamme auttaaksemme tässä tilanteessa sellaisena kuin se on objektiivisesti olemassa ja objektiivisesti estää prosessia etenemästä. Ehkä vuosia. Se on minun näkökantani. Ei vittu, kun mun... Kiitos tästä selvennyksestä. Jos mahdollista, pyydän teitä löytämään sellaisen tekstin, joka sopii kaikille. Tämä on tärkeä kohta. Nyt kulutamme paljon tähän aikaa, mutta meidän piti keskustella myös esittelijän kanssa. Ja nyt teille, teillä on muutama minuutti aikaa, erityisedustaja. Olkaa hyvä. Thank you very much, uh, honorable... Kiitos puheenjohtaja. Vastaisin ensin Kirilovin esittämään kysymyksen. Me saamme useita vetoomuksia kansalaisten ongelmista ja naapurimaiden kansalaisten ongelmista. Eli varsin paljon tällaisia vetomuksia esitetään. Jos kaikkiin puuttuisin, joutuisin muuttamaan toimistomme vetomu- toimistoksi. Tämä ei kuulu mandaattiin, mutta kuitenkin toimin siten, että aina kun olen yhteydessä äh, hallitukseen, äh, mainitsen näistä kysymyksistä, kuinka tulisi äh, noudattaa tiettyjä oikeusstandardeja ja niin edelleen. Ja me myöskin valvomme kaikkia näitä kysymyksiä, mutta emme voi ja niin kuin totesin, ei ole myöskään mandattini mukaista puuttua tällaisiin tilanteisiin suoraan. Mitä romanien tilanteeseen tulee ja naisiin kohdistuva väkivalta. Nämä ovat todellisia ongelmia ja hallitus on ymmärtääkseni varsin tietoinen näistä asioista, ja myöskin eh, hallitus. Ja Euroopan unioni eh, rahoittaa ja rahoituksellaan pyrkii edesauttamaan romanien tilannetta ja myöskin ratkaista naisiin kohdistuvan väkivallan ongelmaa. Se on todellinen ongelma ja näin myöskin muut syrjintään liittyvät kysymykset. Eli syrjinnän vastainen laki tulee olemaan erittäin tärkeä ja katsoisimme, että on tärkeää, että parlamentti pitää huolen siitä, että kaikki yhteiskunnan sektorit tulevat tähän mukaan. Ja näin saataisiin riittävän kattava laki sellainen, jossa huomioidaan myös EUn vastaavat direktiivit. Ja sitten kysymys taloudellisista ulottuvuuksista ja vähemmistöjen loukkauksista. No niin, tämä on kyllä myöskin asia, jota tarkastellaan, mutta se ei kuitenkaan tunnu olevan se asia, joka aiheuttaa suurinta hankaluutta eri etnisten ryhmien välillä. Tämä kysymys on hankala. Työttömyys on yli 30 prosenttia. Paljon nuoria on työttömänä ja on monia alueita maassa, jossa on todellakin valtava määrä työttömiä ihmisiä on kuitenkin hyvä, että pahin on nyt ohitettu ja nyt on ryhdytty elvytystoimiin hallituksen taholta ja toivottavasti kaikki tarvittava tehdään, jotta päästään eroon näistä taloudellisista ongelmista ja varsinkin syrjäiset yhteisöt saavat parhaan mahdollisen suojan ja turvan hallitusten, hallituksen toimien kautta. Ja e, budjetista myöskin määrärahoja liikenee. Eli tässä hyvä puheenjohtaja kaikki kommenttini ja vielä kertaalleen kiitokset mahdollisuudesta päästä tänne. En ehkä e, riittävän kattavasti vastannut kaikkiin esitettyihin kysymyksiin, mutta e, teemme kuitenkin parhaamme, jotta e, edistys voi jatkua saman mallin kuin viime vuonna. Ja toivottavasti nimikysymyksessä tulevina kuukausina saadaan aikaan todellinen ratkaisu. Tätä kaikki toivomme. Kiitos. Grazie, rappresentante. Kiitoksia erityisedustaja. Tämä oli mielenkiintoinen keskustelu ja tarkistuksista, joita kysymyksistä ei vielä pystytty käsittelemään, niin pyytäisin esittelijää keskustelemaan niistä kahdenvälisesti mieluiten ennen huomista äänestystä, jotta kuulette niidenkin kollegoiden näkemykset, jotka eivät ehtineet nyt käyttää puheenvuoroa. Kiitoksia vielä kerran erityisedustaja. Nyt siirrymme esityslistan seuraavaan kohtaan. Päätöslauselmaesitys Kroatia koskevasta vuoden 2009 edistymiskertomuksesta esittelijä on Svoboda ja hän saakin heti puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Hoidan tämän kovin lyhyesti, hyvin lyhyesti. Me olemme tänään käyneet keskusteluja myös varjoesittelijöiden kanssa. Olemme pitkälti samaa mieltä. On kuitenkin tietysti vielä joitakin avoimia seikkoja, jotka voidaan ratkaista huomenna äänestyksessä. Haluaisin ensinnäkin ottaa kantaa tähän Haagin kansainväliseen rikostuomioistuimeen. Nyt kun kuulimme herra Bramertsin puhuvan, voimme todeta, että tässä on olemassa vielä pieni ero sen suhteen, zwischen dem, was er für notwendig erachtet und dem, mitä hän pitää tarpeellisena ja mitä Kroatian hallitus tekee. Uh, das macht mir nicht möglich zu sagen. Anteeksi, herra Svoboda. Pyytäisin, että henkilöt, jotka poistuvat salista, tekevät sen mahdollisimman hiljaa, jotta emme häiritse töitä täällä salissa. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, tästä syystä en voi sanoa, että olisi jo täysi yhteistyö olemassa. Ja siksi meidän pitänee pitää kiinni tästä kompromissimuotoilusta, joka tässä on, Kuten sanottu, ero täysimääräiseen yhteistyöhön ei ole suuri. Se on luojan kiitos aika pieni. Mutta yhdessä pitäisi antaa Kroatialle sellainen signaali, että ponnistelkaa vielä tämän pienen kuilun umpeen kuromiseksi. Toinen kestoaihe koskee oikeuslaitoksen uudistamista ja korruptiovastaista taistelua. Tällä alalla Kroatia on tehnyt paljon viime aikoina. Työtä on tietysti jatkettava, mutta uskon, että Uuden pääministerin johdolla hallitus on todella tehnyt paljon antaakseni jo selkeän osoituksen siitä, että kukaan, ei kukaan, olipa hänen asemansa kuinka korkea tahansa, kukaan ei jää korruptiovastaisen oikeusinstituutioiden taistelun ulkopuolelle. Kolmanneksen suhteet ovat parantuneet paljon Slovenian ja Kroatian välillä. Olen iloinen siitä, että Slovenia ja Kroatia ovat päässeet yhteisymmärrykseen ja Kroatia on jo ratifioinut yhteisymmärryksen parlamentissa. Tätä koskeva äh, kollega Brokin ehdotuskin taisi olla. Toivon ja uskon, että Slovenia voi myös pian ratifioida tämän sopimuksen. Viimeinen seikka, päivä. Aina puhutaan tuosta liittymispäivästä. Me suhtaudumme tähän hyvin varovaisesti. Se on tavoite päivä. Sen edellytyksenä on se, että Kroatia tekee kaiken tarvittavan. Ei lähdetä enää puhumaan vuoden 2010 puolivälistä, voidaan ehkä puhua vuoden 2010 sisällä tapahtuvasta Tämä on siis tavoite. Meidän näkemyksemme on se, että jäsenyysneuvottelut voidaan saada päätöksen, jos Kroatia tekee kaikkensa, jotta vielä avoinna olevat ongelmat saadaan ratkaistua. Kuten totesin, pieniä eroja on, mutta oleellisilta osin olen sitä mieltä, että meidän on mahdollisimman vahvasti huomenna äänestettävä samalla linjalla, jotta voimme antaa signaalin ennen kaikkea Kroatian suuntaan, että nämä pienet ponnistelut, joita vielä tarvitaan, todella tarvitaan, emme voi niitä ylenkatsoa jotta tämä saadaan päätökseen tänä vuonna. Luonnollisesti neuvoston ja komission on tehtävä kaikkensa, jotta tämä on mahdollista. Ja tietysti Slovenian ja Kroatian hyvään naapuruuteen voidaan vedota, että nämä neuvottelut tai että tämä sopimus saadaan todella nopeasti ratifiointua niin, että koko prosessi voidaan saada käynnistymään ja myös kahdenvälinen ongelma ratkaistua. Tämä koskee luonnollisesti myös pieniä kahdenvälisiä ongelmia Kroatian ja muiden naapurimaiden välillä. Kokonaisuutena siis varsin myönteinen mietintö. Toivottavasti viimeinen normaali edistymiskertomus. Olisin iloinen, jos jatkossa voisimme laatia jo kertomuksen neuvottelutuloksesta, mutta kuten totesin, se riippuu Kroatian vielä jäljellä olevista pienistä lisäponnisteluista. Kiitoksia. Relatore onorevole Posselt per due minuti. Kiitos seuraavaksi. Posselt kaksi minuuttia. Kiitos. Haluaisin kiittää herra Svoboda hyvin tehdystä työstä ja myöskin teitä ja kaikkia muita varjoesittelijöitä oikein hyvästä yhteistyöstä. Teksti on varsin tasapainoinen. Useimmista kohdista olemme yhtä mieltä, joista yksittäisistä ehkä ei. Muutaman seikan nostaisin esiin, mitä tulee kompromissitarkistuksiin. Herra Svoboda olen sitä mieltä, että se mitä eh, Bramertz eh, sanoi, eh, antaa meille ajattelemisen aihetta sen suhteen, olisiko hyvä, mitä tulee tähän toiseen osioon. Tässähän on neljä osiota, mitä tulee kohta kohdalta äänestyksenä puhun tarkistusta yksi. Olisiko tämä toinen kohta ehkä syytä jättää pois, koska herra Bramertz varsin selkeästi sanoi, ettei hän ihan varma ole siitä, onko näitä asiakirjoja edes olemassa ja myöskin muut seikat, mitä hän eh, sanoi, olivat varsin paljon varovaisempia kuin mitä mm, tähän asti on kuultu. Ja siksi kannattaisi ehkä miettiä, voisiko tämä kohta eh, jäädä pois tai eh, ajatella jotain muuta. Ja sitten mm, tarkoitus kaksi on sellainen, että ryhmämme sitä vastustaa, koska katsoisimme, että nämä seikat kuuluvat puitepäätökseen, eli puheenjohtajamme esitys, eikä siis asiaan, joka maakohtaisesti eri lailla esitetään Makedonian osalta. Esimerkiksi on käytetty ihan eri sanamuotoa kuin Kroatian osalta, mutta tätä mieltä on siis oma ryhmämme. Sitten kompromissi kolmeen voimme täysin yhtyä. Näin myöskin kolmen suullisen tarkistuksen ne ovat erinomaisia mielestämme. Sitten eh, tässä on ehkä eh, pieni virhe tapahtunut sihteeristössä. Suullinen tarkistus numero kaksi ymmärryksemme mukaan varjoesittelijät keskuudessaan sopivat siitä, että kohta, mm, jossa viitataan eh, tulevaan perustuslain muutoksen Kroatiassa jätettäisiin pois ja sitten täysistuntoon mennessä selvitettäisiin, onko tilanne todellakin tämä alkuperäisessä. Eh, Haluaisin sisällyttää siis alkuperäinen suullisen tarkistuksen teksti täysistuntoon saakka. Tämän halusin vielä esittää, mutta muutoin suullinen tarkistus tuntuu erinomaisen hyvältä. Weigel, per... Weigel kaksi minuuttia. Eh, pridružio bi se obema predgovornikoma da je... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin olla samalla linjoilla kuin edeltävät kaksi puhujaa, todeta, että tämä on hyvin myönteinen, optimistinen päätöslauselma ja ilolla totean, että se on tehty hyvässä yhteistyössä parlamentin eri ryhmien välillä. Ja olen iloinen niiden nimissä, jotka olivat loppuvaiheen luonnostelussa mukana. Olen tyytyväinen siihen, että yleisarvio on myönteinen ja kannustava. On kuitenkin joitakin kriittisiä seikkoja, joita Kroatian on vielä käsiteltävä. Uskon, että uuden hallituksen ja uuden pääministerin lähestymistapa on jo ollut hyvä merkki. Se osoittaa, että Kroatian hallituksella on erilainen lähestymistapa järjestäytyneeseen rikollisuuteen, kuten myös moniin muihin ongelmiin, joita olemme Kroatian osalta aina uudelleen joutuneet käsittelemään. Kroatian sodalla oli vakavat seuraamuksensa myös huomattavan maastamuuton muodossa. Edelleenkin on olemassa huomattavia ongelmia, joita jotkut serbit kohtaavat halutessaan palata kotiinsa Serbian. Mielestäni on aivan oikein, että tässä mietinnössä muistutetaan Kroatiaa velasta, joka sillä on näitä ihmisiä kohtaan. Myös lainsäädännön tasolla sen tulisi sallia pakolaisten helpompi paluu kaikki vääryydet tulisi korjata. Täällä on myös esitetty odotuksia sen suhteen, että Kroatia ja Serbia ja muut maat, jotka liittyvät pian EU-hun, alkaisivat käyttää yhteistä kieltä, jota ei enää ole olemassa. Ei sellaista kieltä ole olemassakaan, hyvät ystävät, kuin jugoslaavi pyytäisin ihmisiltä hiukan suvaitsevaisuutta entisen Jugoslavian kieliä kohtaan, kuten myös muualta tulevia kieliä kohtaan. Kiitoksia. Seuraavaksi Brandner, kaksi minuuttia. Um, thank you for... Kiitos kertomuksesta ja kompromissitarkistus on tehty hyvässä hengessä. Kroatian edistys on oikein hyvä asia tässä avainasiakirjan rooli on edelleenkin, eh, niin kuin Nikliltä kuultiin, tärkeä kysymys. Eh, siis parantamisen varaa tuntuu olevan ja on tärkeää, että tässä asiassa edetään. Ja sitten oikeus ja täytäntöönpano, asiat ja vähemmistö ja ihmisoikeuskysymykset eh, Oikeudellisesti tarkastellen näissä on edetty, mutta parempaa täytäntöönpanoa tarvittaisiin ja eh, tätä on pyydettävä ja eh, tältä osin olemme halunneet tekstiä vahvistaa. Ja vuosi 2010, jos eh, nyt siitä ei voida enää pitää kiinni, niin haluaisin selvitellä ryhmämme kantaa. Eli kaiken kaikkiaan on oltava vastuussa laajentumishankkeesta Länsi-Balkanille ja Kroatiasta paljon riippuu, jos tehdään niin kuin tehtiin Romanian ja Bulgarian osalta, eli määritellään päivämäärä, sitten huomataankin, että jälkiseurantaa tarvitaan, niin tämä on huono merkki kansalaisille, koska tällöin sanottaisiin, että kun on sanottu, että voi liittyä vain kun tietyt standardit ovat täyttyneet, ja tällä tässä on riskinsä, kun ajatellaan jatkolaajentumista Balkanin alueella, jos näin toimittaisiin myös Kroatian kanssa. Ja jotkut, kun sanovat 2010 ja sitten nopea eh, laajentuminen lisättynä, yhdistettynä valvonta. No mielestäni tämä on kaikkein huonoin vaihtoehto. Meidän tulisi olla pikemminkin rehellisiä todeta, että nyt Kroatia, todeta milloin Kroatia on lopullisesti valmis eikä tarvitse jatkovalvontaa sen sijaan, että laaditaan outoja kriteereitä ja määritellään nämä päivämäärät, mutta sitten koko ajan mielessä on jatkovalvonta. Eli katsoisin, että parempi on, että Kroatia liittyy silloin, kun se todella on valmis eikä tarvitse enää jatkoseurantaa. Kiitoksia. Seuraavaksi Peterle kaksi minuuttia. Hvala lijepa, Gospod, Hvala, gospod predsednik. Eh, ja vedno Kiitoksia puheenjohtaja. Olen aina ollut kovin tyytyväinen, kun olemme maininneet eh, Kroatian edistymisen. Slovenia tietysti Kroatian naapurina on siihen tyytyväinen. Olen myös tyytyväinen herra Svobodan pyrkimyksiin huolehtia siitä, että tämä mietintö heijastelisi mahdollisimman pitkälti asian tämänhetkistä tilaa ja meidän toiveitamme. Uskon, että meidän tehtävänämme on myös auttaa kehittämään ilmapiiri, joka kannustaa edistymään, joka pyrkii tasapainoiseen ratkaisuun – avointen kysymysten suhteen. Mehän tiedämme kaikki, että niitä on vielä olemassa. Tässä yhteydessä haluaisin todeta, että tämä esillä oleva mietintö on mielestäni riittävän tasapainoinen. Uskon, että se ei heijastele aiempaa kuvaa ettäkö Slovenia olisi vastuussa kehityksen toteutumattomuudesta joltakin osin. Slovenian esittämät vastalauseet olivat vain pieni osa muita vastalauseita, joita yleisesti ottaen esitettiin muistakin maista. Se on mielestäni tärkeä seikka otet, otettavaksi huomioon tässäkin päätöslauselmassa. Kaikki ratkaisemattomat ongelmat on saatava käsiteltyä mahdollisimman nopeasti niin, että meillä on kolme voittajaa tässä kokonaistilanteessa, Kroatia, Slovenia ja EU kokonaisuutena. Sitten taas tämän koko sovitteluprosessin sovittelijoista. En usko, että meidän tulee ratkaista, keitä nuo sovittelijat olisivat. Mielestäni näiden kahden maan tulee tehdä se yhteistyöhengessä. Ja haluaisin ottaa esille vielä erään seikan. Tähän koko sovittelutyöhön liittyy kovin paljon toiveita. Minun on todettava, että mielestäni komissio, komission jäsenen Reenin esittämä filosofia on nyt jätetty hiukan sivuun. Hän oli sitä mieltä, että pitäisi käsitellä näitä kahta seikkaa rinnakkain, laajentumis- tai liittymisprosessia ja sovittelua rinnakkain. Sen sijaan on nyt päästy sopimukseen siitä, että tuo sovittelu tapahtuu liittymissopimuksen allekirjoittamisen jälkeen ja tälläkään ei välttämättä ole myönteisiä seuraamuksia. Siksi toivon, että nämä kaksi maata yhdessä Euroopan komission kanssa keksivät jonkinlaisen keinon näiden ongelmien ratkaisemiseksi. Kiitoksia. Eh, eh, Onko komissiosta joku paikalla, joka haluaisi käyttää puheenvuoron? En näe Rajonsia. Ehkä sieltä ei ole ketään, joten jos Svoboda haluaa kommentoida kuulemaansa, niin kuuntelemme nyt teitä. No, olkaa hyvä. Zu dem Niin. Peterlen esiin nostamat kysymykset. Totesin, että osa sopimusta äh, liittyy siihen, että neuvottelun päättämisen jälkeen äh, sovitteluprosessi käynnistyisi. Ei tätä voi kääntää enää toisinpäin. Näin paketissa oli äh, se, mistä on sovittu. Siitä on pidettävä kiinni. Ja sitten Bulgaria Bulgaria eh, ja Romania, joihin tässä viitattiin. Tässä on kuitenkin ero, koska tuolloin mainittiin konkreettinen liittymispäivämäärä, eh, johon pyrittiin. Nyt puhutaan vain mahdollisuudesta, mahdollisuudesta päättää neuvottelut, eh, sitten ratifiointiprosessit ja muut tulevat vielä mukaan. Ja sitten seuraava kommentti Voin kyllä kuvitella tarkistustakin, mutta paljon riippuu siitä, löytyykö sopuu. Ei kannata sitten sellaisen tarkistuksen mennä, joka hylätään. Kompromissitarkistus. Ehkä voitaisiin ensimmäisen osan osalta sanoa seuraavaa, loppuosaan siis esittää, että yksi ongelma on jäänyt äh, ratkaisematta, ja tästä yhdestään herra Bramerskin puhui, eli yhdestä huolesta, nimittäin siitä, että kuinka löydetään puuttuvat sota, sotilasasiakirjat. Ja sitten kohta jatkuu. Ja sitten toinen lause sanottaisiin, vielä kerran vaatii Kroatian hallitusta lisäämään ponnistelujaan täydellisen yhteistyön saavuttamiseksi iktin kanssa. Eli riippumatta nyt asiakirjoista, näin yleisemmin olisimme asian esittäneet. Voin tietysti kollega Posnakin kanssa asiasta vielä puhua, mutta jotain tämän suuntaista voisin kuvitella. Mutta jos edelleenkin ollaan sitä mieltä, että tämä on liian kriittinen kommentti, niin ehkä kannattaa pitäytyä alkuperäisessä tekstissä sitten äänestettäisiin. Niin tässä kaikki puheenjohtaja, eli nämä pienet erot voidaan demokraattisesti äänestämällä hoitaa, mutta muuten katsoisin, ettei tässä suurempia ongelmia ole. Yksi seikka kuitenkin vielä presidentin vaali, valinta Kroatiassa osoitti mm, maan kypsyystasoa populistisesti toimiva eikä aina kovin korrektisti toimiva kandidaatti oli ja sitten toinen eh, henkilö, joka valittiinkin. Eli tämä oli eh, osoite, osoitus siitä, että osataan valita vakavasti otettava henkilö, joka eh, sitoutuu muun muassa korruption vastaiseen taisteluun. Ja tämä kaikki on myönteistä kehitystä ollut Kroatian osalta. Kiitos esittelijälle. Nyt valitettavasti Minun täytyy tehdä tekninen huomio. Ah, minun pitää poistua hetkeksi. Täällä ei ole valitettavasti on paikalla minua korvaamaan. Prima di dare la parola alla relatrice Oman Reuten per la... Ennen kuin annamme puheenvuoron esittelijä Ria Omen Reutenille koskien päätöslauselman esitystä Turkkia koskevasta vuoden 2009 edistymiskertomuksesta, haluaisin toivottaa tervetulleeksi Turkin ulkoisen valtuuskunnan tänne ja puheenjohtaja Merkan. He ovat mukana kokouksessamme ja mukana on myös eurooppalaisten normien harmonisointi, jäseniä ja EU-Turkki sekä parlamentaarisen sekavaliokunnan jäsen. Jos kollega Omen Räytin on valmis, hän on siellä jo valmiina kurinalaisesti, niin nyt kuuntelemme häntä mielenkiinnolla. As always, Mr. President, disciplines. No niin, kiitos puheenjohtaja. Ajattelin puhua hollantia. Favore, eh, per favore. Eh. Olkaapas hyvät kollegat. Jos haluatte jatkaa keskusteluitanne, pyydän teitä tekemään sen salin ulkopuolella. Me haluamme kuulla rauhassa, mitä Omen Räytinillä on sanottavana. President. Voorzitter, geachte collega's. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä puheenjohtaja, kollegat. Aluksi haluaisin todella kiittää kollegoita rakentavasta yhteistyöstä tämän mietinnön osalta on myönteistä, että varjoesittelijät ovat saaneet aikaan hyvää yhteistyötä ja uskon, että pääsimme monissa kysymyksissä lähelle toisiamme. Ja nyt puheenjohtaja, pyrin siihen, että me parlamenttina saamme aikaan selkeän ja tasapainoisen mietinnön, joka välittää viestin myös ulkopuolelle. Ja siihen tarvitaan laaja enemmistö tueksi. Ennen kuin käsittelen yksityiskohtaisemmin tarkistuksia, haluan esittää pari huomiota, jotka minusta esittelijänä ovat olleet hyvin huolestuttavia. And Ja ne ovat huomioita, jotka koskevat viime aikojen kehitystä. Ihan ensimmäisenä seuraava. Edellisviikolla kävimme Strasbourgissa keskustelua DTPn kieltämisestä – Joulukuisesta perustuslakituomioistuimen eh, päätöksestä on aikaa ja sen jälkeen on nähty pari terrori-iskua ja DTP-jäsenten pidätysten aalto. Ja edelleenkin on olemassa pidätysuhka parlamentin jäsenkollegoiden päällä. Tämä hyvin myönteisenä pidetty keskustelu, joka oli käynnistynyt, tuntuu nyt tämän myötä päättyneen ja kansalaisten edustajana luonnollisesti minun täytyy pidättäytyä eh, arviosta, joka koskee perustuslakituomioistuimen tuomiota, vaikka minulla tästä näkymys onkin. Mutta puheenjohtaja, olen ymmärtänyt, että itse tuomioistuinkin on eh, pyytänyt Euroopan neuvoston päätöslauseiden täytäntöönpanoa ja olen halunnut kohdassa neljä heijastella meidän reaktiotamme mahdollisimman selvästi. Puheenjohtaja puhun hitaasti, koska viime viikolla huomasin, että englannin kielellä tulkattiin päinvastaisesti kuin itse sanoin. Tämä oli komission jäsenelle kohdistunut puheenvuoro, jossa puhuttiin viimeisestä puheesta. Puhun nyt siis erittäin hitaasti tästä johtuen. Puheenjohtaja, viime torstaina perustuslakituomioistuin antoi päätöksensä sotilastuomioistuimien tuomiovallasta ja lainsäädännöstä, jota olisi määrä niiden osalta rajoittaa. Yhdessä kollegojeni kanssa olen ottanut tämän myönteisenä esille. Perustuslakituomioistuin on välittömästi peruuttanut tämän, ja olen myös äärimmäisen huolissani tästä. Olen huolissani myös siitä, mitä niin sanottu moukari-asia, sledgehammer-asia, joka tällä hetkellä on ollut Turkissa vahvasti esillä, tuo muassa. Puheenjohtaja, uskon, että kaikki se, mitä nyt mainitsen, ja nuo tuomioistuimen lausunnot ovat kuitenkin vain perustuneet lainsäädäntöön. Ja jos ne eivät miellytä meitä, eivätkä Turkkia, on, on oltava sitäkin selvää, selvempää, että perustuslakia on uudistettava, koska vasta silloin voidaan löytää ratkaisu. Nämä viimeisimmät lausunnot mielestäni vahvistavat sitä, että meidän on vedottava hallitukseen, mutta puheenjohtaja vedottava myös oppositioon, jotta ne tekisivät yhteistyötä niin, että tämä perustuslakiongelma ja muut uudistusongelmat saataisiin todella ratkaistua. Puheenjohtaja, kolmas kohta. Euroopan tilintarkastustuomioistuin on tehnyt ensimmäiset valvontakertomukset 2002-2006 kauden varojen käytöstä. 2002-2006 välillä todettiin, että vastaanottokyky, varojen vastaanottokyky Turkissa on ollut riittämätön. Vuodesta 2004 vuoteen 2006 vastaanottokyky kykyä oli kyllä, olisi ollut, jos Turkki olisi tämän hyvin organisoinut, mutta kävi ilmi, että oli aivan liikaa painopistealueita, niin ettei oikeastaan ollut enää yhtään painopistealuetta. Ja minä pyytäisinkin, olen tehnyt tätä koskevan suullisen tarkistuksen, että pyytäisimme komissiota tarkastelemaan huolella IPA-välineen vaikutusta. Se on meistä hyvä väline, mutta sitä pitäisi käyttää huomattavasti paremmin. Sitten puheenjohtaja, pääsen käsittelemään näitä tarkistuksia. Tarkistuksista ja kompromisseista muutama huomio. Ensimmäinen huomioni kuuluu, että olen pyrkinyt saamaan kompromisseihin kaiken. Oli joitakin tarkistuksia, jotka olivat liian spesifisiä, tai ne eivät suoranaisesti liittyneet vuoden 2009 edistymiseen ja siksi en ole ottanut niitä huomioon. Joissakin muissa kohdissa olen noudattanut kollegojen näkemystä, esimerkiksi 70 kollega Alexander Lambsdorffilta, 100 Mario Maurolta, 116 Lambsdorffilta, 127 Howitt, 125 Gorgio, De Kaiserin, 184 Hauitilta ja 231 Lambsdorffilta. Puheenjohtaja. Seuraavana Kypros. Myös yhteisparlamentaarisen valiokunnan suuri huolenaihe. Yhdessä esittelijöiden kanssa olen pyrkinyt saamaan aikaan laaja-alaisen kompromissin, koska tässä oli aika vastakkaisia näkemyksiä. Ja haluankin nyt pyytää kollegoilta, että tätä aikaansaatua tasapainoista tulosta myös kunnioitettaisiin. Näin pyritään nimittäin saamaan aikaan tuo kompromissi, kompromissi 10. Olen pyytänyt kaikkia vetämään kaikki tätä kohtaa koskevat 28, 29, 30 ja 31 kohtien tarkistukset. Jos ei näitä koskevia tarkistuksia ole vielä vedetty pois, on se edelleenkin mahdollista. Puheenjohtaja, sanon vielä erään seikan myös sosiaalidemokraattisten kollegojen puolesta. Minusta tämä kompromissin hakeminen ja löytäminen on myös yhteissopimus, ja nyt se on saatu aikaiseksi. Pyydän, että pidätte siitä kiinni. Sitten puheenjohtaja, kolmas kohta, joka on minusta todella hiukan huolestuttava tarkistuksia, joita on tehty johdantosan kappaleeseen A. Olen sanonut näistä tarkistuksista, etten voi niitä tyke- tukea. Ja miksi en, puheenjohtaja? Koska minulla on sellainen kokemus tästä parlamentista ja tästä mietinnöstä. Ja tiedän myös, että esimerkiksi tarkistus 28 avaa sellaisen mahdollisuuden, että tämä ei saisi enemmistön tukea parlamentissa. Lisäksi tarkistus 28 ei lisää johdantosan kappaleeseen A mitään. Nimittäin tuossa johdantosan kappaleessa A sanotaan, kuten aikoinaan kollegoiden kanssa sain aikaan kompromissin, myös kollega Subran kanssa, siinä sanotaan johdantosan kappaleessa A siis, että liittymisneuvottelut on aloitettu Tämä on hyvin tasapainoinen teksti. Tässä ei puhuta mistään muista mahdollisuuksista. Ne eivät millään lailla liity siihen, mitä me käymme. Me käymme neuvotteluja liittymispöytäkirjan mukaisesti. Puheenjohtaja, haluan lisätä, että tällä mietinnöllä halutaan välittää selkeä viesti. Haluan toistaa jälleen kerran, että tämä mietintö on nyt teidän käsissänne parlamentin jäseninä. Tämä mietintö on minun mielestäni mietintö, jossa on vakaa sitoumus Turkin liittymiseen. Meidän on annettava Turkille selvä viesti, selvä viesti, joka koskee tämän parlamentin joka ikistä jäsentä. Ja viesti voi olla vahva ainoastaan, jos me ymmärrämme, että meidän on otettava kaikki huomioon. Ja koska olen tästä huolissani, pyydän niitä jäseniä, jotka eivät ole vetäneet tarkistuksiaan pois tai haluavat vetäytyä kompromisseista, Pyytäisin heitä jälleen kerran vetämään oman tarkistuksensa pois ja tukemaan kompromisseja. Se ainoastaan antaa sen vahvan viestin, jonka me meidän kaikkien nimissämme tarvitsemme. Kiitoksia. Kiitos esittelijälle tästä selkeästä kannasta. Nyt täällä on yli 12 puheenvuoropyyntöä. Pyydän teitä puhumaan lyhyesti. Ensin annan etusijan kuitenkin koordinaattoreille ja varjoesittelijöille. Aloitan Howitzista. Hän saa kaksi minuuttia. Uh, if it's two minutes, I'll have to... Uh... Niin. No, pitää todellakin tiivistä. Haluaisin kiittää ensinnäkin ja emme ihan saaneet aikaan eh, sopua, mutta kuitenkin kovasti ponnisteltiin siihen suuntaan. Tässä on eh, vain muutama kysymys, josta ei onnistu sopia. Eh, sosialistit tarkistuksen taustalla esittivät tämän liittymiskysymyksen, että käsiteltäisiin tärkeät kysymykset, varsinkin liittyen Kyprokseen ja pohjoisen saaren alueen turkkilaisvähemmistöä ja sitten kuinka sitten vähemmistöä kohdellaan. Ja sitten eh, haluamme tasapainoisen mietinnön ja tätä varmasti esittelijäkin toivoo ja tähän suuntaan valinnat tehdään. Ja halutaan pitää huoli siitä, että mietintö eh, ja ylipäätään kantamme täällä on myönteinen liittymisen liittyen. Kompromissit tuntuvat hyvältä. Tässä on vain eh, kaksi, jotka joudun tässä esiin nostamaan. Ensinnäkin esittelijä toivoi, että tarkistus 28 ja uusi kohta 1 poistettaisiin. Kuitenkin teksti on tasapainoinen. Siinä tuodaan esiin se, että eh, uudistuksiin on ryhdytty ja tältä pohjalta on jatkettava eteenpäin. Ja tässä eh, sanotaan niin kuin kuuluukin, että komission eh, edistyskertomus on tärkeä, mutta todetaan, että tavoitteena tulisi olla liittymisen. Ja viiden vuoden aikana sen käsitelty ja nyt on lähdettävä tältä pohjalta liikkeelle ja katsottava, olisiko mahdollista saada enemmistön kanta tällaisen sanamuodon taakse. Eli tarkistus 28, sitä kannattaa tarkastaa vielä. Mitä sitten Turkki itse sanoo, eli meidän tulee pitää lupauksemme niin kuin vaadimme sitä omansa pitämään. Ja sitten, mitä tulee äänestysluetteloon, niin tässä haluaisin kiinnittää Äh, puheenjohtajan ja sihteeristön huomioon seuraavaan. Eli äänestyslista, mitä tulee kompromissi numero 10, sisältää tarkistukset liittyen kohtiin 28 ja johdantosan kappaleeseen E. Ja viime kokouksen äh, yhteydessä näette, että sopua ei saatu aikaan tuolloin. 152 eh, sosiaalidemokraattien osalta tai 22 ja 23 eh, sosiaalidemokraattien osalta, jotka ovat mukana kompromississa 10. Ja katsoisin, että äänestysluettelossa huomioidaan se, mitä tode- mihin päädyttiin viime viikolla. Ja meille tarjoutuu mahdollisuus esittää tarkistukset 22 ja 23 ja 152. Kiitos. Onorevole Hauit, lei super... Hauit, puhuitte paljon pidempään kuin mitä teille annoin, mutta koska tämä on tekninen aihe, annoin teidän puhua. Mutta pyytäisin kuitenkin muita kollegoita järjestämään puheenvuoronsa siten, että he eivät ylitä annettua puheaikaa. Lambsdorff, kaksi minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän teitä ja kaikkia muita Flotrea, Hautia hyvästä yhteistyöstä tavoitteista meillä tietysti on yhteisymmärrys. Me haluamme tasapainoisen mietinnön, mietinnön, jossa me Euroopan parlamenttina näemme tämän Turkin uudistusmielisen agendan ja tuemme sitä. Olen samaa mieltä Richard Howardin kanssa. On kyse siitä, että Turkin uudistukset jatkuvat. Meidän parlamenttina on tässä hyväksymässämme tekstissä huolehdittava siitä, että näin tapahtuu. Ja juuri siksi, juuri siksi minä uskon, että emme voi tukea tarkistusta 28, sillä meillä on johdantosan kappale A, johon pitkien keskustelujen jälkeen saimme aikaan neuvottelun, joka selkeästi puhuu jäsenyysneuvotteluista ilman, että jälleen kerran mainittaisiin, mikä niiden tavoite on. Puhumme avoimesta prosessista, eli liittyminen on mahdollista, kun kriteerit täyttyvät. Me emme vain tiedä vielä, onko näin prosessin päättyessä todella. Siinä mielessä siis johdanto-osan kappale A on tasapainoinen. Sitä voivat tukea monet kollegat ja siksi torjuisin johdantosan kappale A tehdyt tarkistukset. Tässä mietinnössä annamme myös selvän merkin ajankohtaisessa kysymyksessä perustuslakituomioistuimen oikeuskäytännöstä. Olen hyvin kiitollinen tästä kohdan yhdeksän suullisesta tarkistuksesta. Mielestäni se on aivan oikea. Tämä oli tuomio, joka on este uudistusprosessille. Me haluamme, että siviilipuoli valvoo sotilaspuolta. Me haluamme, että siviilipuoli valvoo poliittista elämää ja siinä mielessä tämä perustuslakituomioistuin on ollut ongelmallinen. Huomattaisin vielä kerran asiasta, joka on minun ryhmälleni erittäin merkittävä, nimittäin tämä puhe- ja mielipiteen ilmaisuvapaus. Me hyväksymme tarkistuksen, joka on tehty kohtaan 23 lehdistövapaudesta, mutta tämä on äärimmäisen tärkeä kohta meidän ryhmämme mielestä, erityisesti kun on kyse mielipiteen vapauden ja puhevapauden äh, ilmaisemisesta juridisesti, koska monet näistä keskusteluista pidetään tilanteissa, jotka eivät ole juridisesti millään lailla perusteltuja. Tämä on siis vielä aukko Turkin lainsäädännössä. Kiitoksia. Seuraavaksi Flotre Turkki EU parlamentaarisen sekavaliokunnan puheenjohtaja. Kiitoksia. Minäkin voin yhtyä näihin kiitoksiin. Tämä työ on saatu aikaan siksi, että yhdessä haluamme päästä mahdollisimman laajan kompromissiin, jos sanotaan, että kaikki kiistat on nyt sivutettu, niin tämä ei valitettavasti ole totta. Olemme aika lähellä toistemme kantoja ja meillä on aika hyvä pohja huomiselle äänestykselle tästä Turkki-kertomuksesta. Nyt haluaisin puhua vielä tarkistuksista ja kompromisseista, joita on tehty. Aluksi haluan kiittää Rova Omen Räyttäniä sitä, että hän otti mukaan mahdollisimman paljon tur- tarkistuksia, niin, että saatiin esiin se, pettymyshenki, jota liittyy siihen, että tehtiin tällainen päätös perustuslakituomioistuimessa, mitä tulee armeijan valvontaan. Mutta tässäkin pitää saada konsensus parlamentissa. Tämä on ongelma. Meidän täytyy todella pyrkiä löytämään ratkaisuja. Siksi toivoisinkin, että toivettamme sitä, että Turkin kansalliskokous pääsisi tästä sopuun, tulisi myös esiin. Sitten asiasta Omen Röiten jo puhuikin. Tässä viitataan tilanteeseen maan eteläosassa – 132 tarkistus. Tämä on sen vastainen tilanne, joka toimii tu- ihmisoikeustuomioistuimen päätöksen vastaisesti. Meidän täytyy puuttua tähän, koska kyseessä on, ovat parlamentin jäsenet. Ja sitten kompromissi 10. Ainakin äänestysluettelossa tarkistuksesta 106 ja 50, ne eivät kuulu tähän kompromissiin 10, koska haluamme erillisen äänestyksen ja haluamme sanoa, että Turkin pitää ponnistella ja ottaa kaikki osapuolet mukaan toimiin EUn ja YK, jotta löydetään Kypros-kysymyksen kestävä ratkaisu. Ja sitten tarkistus 28, jossa vahvistetaan jälleen tavoitteeksi se, että Turkki liittyisi. Kiitoksia. Kiitos. Sitten Van Orden kaksi minuuttia. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Itse asiassa tämä ei varmaan vie kahta minuuttia, koska haluan ensinnäkin sanoa, että olen samaa mieltä siitä, että meidän on annettava selkeä viesti Turkille tarpeesta jatkaa uudistuslinjalla, mutta samaan aikaan meidän on oltava reiluja ja oikeudenmukaisia ja tarkkoja. Olen myös sitä mieltä, että me saa väärinkäyttää tätä kompromissitarkistusten käsitettä ajatusta, koska minusta kompromissi heijastelee kaikkia kompromissin e, elementtejä. Ja jos nyt katson kompromissia kymmenen, siinä kolme tarkistustani on mukana 140, 169 ja 175. Itse asiassa yhdenkään näiden tarkistusten sisältö ei näy tuossa kompromississa, joten valitan, emme voi valita kompromissia keinoksi, jolla jäsenten tarkistukset pyyhitään pois äänestyslistalta, koska niin tässä käytännössä käy. Pyydänkin, että äänestyslistaa muutetaan niin, että se ottaa tämän kunnolla huomioon. Minä itse asiassa vetoan sen puolesta, että meillä on tasapainoinen lähestymistapa. Esimerkiksi oma tarkistukseni 169 ei koske pelkästään sitä, että vetoamme Turkin hallitukseen, pyydämme sitä aktiivisesti tukemaan neuvotteluja Kyproksen kanssa. Onhan muitakin hallituksia, pitäisi vedota myös Kreikan hallitukseen ihan yhtä lailla kuin Turkin hallitukseen, jotta saadaan aikaan myönteinen lopputulos. Ja 175 koskee öljypyrintöjä kiistanalaisilla itäisen välimeren alueilla, tällä voi olla varsinkin vakava vaikutus uudelleen asutuskysymyksiin, joilla Kyproksen ongelma pyritään ratkaisemaan. Minusta se on tärkeä tarkistus, jonka pitäisi olla mukana. Ja ihan yhtä lailla, kun mainitaan se, että Turkki ei ole pannut täytäntöön ylimääräistä pöytäkirjaa, pitäisi toisaalta myös mainita, ettei ole Euroopan unionikaan pannut täytäntöön omaa päätöstään päättää Pohjois-Kyproksen saarto. Sehän oli tämän kyseisen lehmän kaupan toinen puoli, joten jos nämä seikat jäävät huomiotta, hmm, olen erityisen huolissani tästä kompromissien käyttötavasta. Seuraavaksi äh, Giorgio, kaksi minuuttia. Kiitos. Ensinnäkin Haluaisin onnitella Rovauman Röytteniä hyvin tehdystä vaativasta työstä ja kiitokset kaikille, jotka olivat mukana. Olemme tietysti Turkin liittymisen puolella ja tämän sanon aina, kun asiaa käsitellään puheenvuoroni aluksi. Eli on selvää, että on myös Kyproksen etujen mukaista eh, löytää eh, ratkaisu Kyproksen ongelmaan ja toisaalta sitten mahdollistaa Turkin liittyminen. Tarkistusehdotusten tulisi olla sellaisia, että niissä huomioidaan ne valtavat ponnistelut, joita nykyisellään tehdään Kypros-kysymyksen ratkaisemiseksi, ja tämän on tultava tarkistuksista esiin. Me olemme omalta osaltamme jättäneet tarkistuksia, jotka vaativat kaikkia osapuolia kantamaan kortensa kekoon kyseisen ongelman ratkaisemiseksi. Ja tästä käy ilmi se, että Turkki voi myöskin löytää ratkaisun ilman muuta, koska sen panos on suurempi verrattuna Kreikan panokseen. Mutta jos sanomme, että Turkki pankki panostaa asiaan, niin tämä tarjoaa suuremmat eväät ongelman ratkaisemiseksi. Ja tällä viittaan myöskin Roa Flotrenin puheenvuoroon. Eli Kreikan ja Turkin kyproslaiset voivat vain hyötyä ongelman ratkaisemisesta ja siksi jotain tämän suuntaista tulisi tekstissä sanoa. Saarto tilanteesta tulisi päästä eroon, mutta eh, edellytys sille on eh, sotilaisen läsnäolon loppuminen. Olisi tärkeää myöskin, että huomioitaisiin joulukuun päätöslauselma ja pidetään mielessä se kanta, jota ajettiin eh, kadonneiden henkilön osalta. Brock, kaksi minuuttia. Kiitoksia. Muutama huomio Ankara-protokollasta. Täytyy sanoa, että täytyy, tai on löydetty järjestystoimia ja meillä oli myös määräaika viime vuoden loppuun, johon mennessä tiettyjen ehtojen täytyisi toteutua neuvoston sopimus, sopimuksella todella päätettiin asioita, eikä niitä voi nyt kuuma, kuumota, vaan meidän täytyy todella pyrkiä siihen, että sitoumuksista ja velvoitteista pidetään kiinni. Ja sitten pyyntö Howitzille. Poht- pyydän häntä pohtimaan vielä kantaansa. Me olemme tässä Turkki-kysymyksessä jakautuneita. Voi olla, että meille tulee tarkistuksia, joissa pyydetään lopettamaan neuvottelut tai sitten voimme seurata Omen Reutenin linjaa, joka on menestyksekäs ja neuvottelut jatkuvat ilman, että kollegat vaativat tiettyjä sitoumuksia. Euroopan unionin etujen mukaista ja parlamentin etujen mukaista ja Turkin etujen mukaista on se, että pyrimme toimimaan niin, että linjan takana on laaja tuki, niin että pääsemme keskustelemaan asioista oikealla tavalla. Ja siksi todella pyytäisin vielä pohtimaan, onko tämä järkevä lähestymistapa vai pitäisikö meidän mieluummin seurata Omen Rautenin viime vuotista linjaa, joka on ollut menestyksekäs. Koppa kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin onnitella omalta osaltani esittelijää, sillä joka vuosi häneltä saadaan varsin tasapainoisia esityksiä. Näissä tarkistuksissa tai tässä kompromissa on onnistuttu hyvin vetämään yhteen poikkeavakin näkemyksiä. Ja tämä esitys tulee nyt sopivalla hetkellä ja katsoisin, että esitellen tarkistukset ovat oikein hyvät. Perustuslakituomioistuimen viimeinen päätös DTP-puolueen lopettamiseksi ja mahdollisuus hyödyntää sotilastuomioistuimia ei kuitenkaan onnistunut sikäli, että se ei sotilasvalta vähentänyt, eli varsin kaukana ollaan vielä liittymisestä. Vapisseminaari on edelleenkin suljettuna ja myöskin Kreikan ilmatila jatkuvasti loukataan. Ulkoministerit neuvottelevat parhaillaan, olisiko mahdollista käynnistää neuvottelut Ankaran ja Atenan äh, välillä, mutta tällaiset äh, välikohtaukset hankaloittavat tilannetta. Eli on pidettävä huoli siitä, että unionin määräyksistä pidettäisiin kiinni. Sehän olisi Turkin itsensä kannalta tärkeää. Kazak, kaksi minuuttia. President, äh, je voudrais aussi remercier Madame d'avoir... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Rova Omen Räyttäniä työstä, jota hän on tehnyt tämän päätöslauselman luonnoksen parissa, mutta haluaisin myös ilmaista oman näkemykseni. Hän, hän pyysi meitä vetämään pois tarkistuksemme, jotka koskevat Kyproksen tilannetta. haluaisin ottaa tästä johtuen pari seikkaa esille. Jos nyt oikein muistan, niin parlamentin viimevuotisessa Turkkia koskevassa mietinnössä saimme aikaiseksi varsin tasapainoisen tekstin. Tämä kaikki näkyi myös alkuperäisessä mietintöluonnoksessa, mutta kompromississa kymmenen on mielestäni menty pidemmälle, ylitetty tämä tasapaino – hengen taso, joka alkuperäisessä luonnoksessa oli esillä. Ennen kaikkea on otettu mukaan seikat, jotka koskevat miehitystä. Famagusta Kyseessä on kuitenkin seikka, joka koskee saaren kahden yhteisen välisiä suhteita, enkä näe, minkälaista lisäarvoa syntyy siitä, että tämä lisätään tekstiin. Haluaisin myös hiukan tukea sitä, mitä herra Van Orden sanoi. Kompromississa kymmenen ei ole eh, mitään tästä tasapainohengestä. Meidän on säilytettävä se. Ja me olemme pyrkineet pitämään yllä tätä kannustamista, kannustavuutta myös Kyproksen vaatimusten osalta. Me haluamme siis säilyttää tämän tasapainon. Meidän on muistettava se. On otettava huomioon ainakin yksi niistä tarkistuksista, joissa puhutaan siitä, että Kyproksen pohjoisosan saarto on saatava päättymään. Sen kaksi minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää Rova Omen Räytteniä tästä mietinnöstä, koska se on suhteellisen tasapainoinen toisin kuin muiden jäsenehdokasvaltioiden eh, kohdalla. Turkin kohdalla keskustelu jakautuu aina kannattajien ja vastustajien välille. Kuultuani nyt, mitä muut ovat sanoneet, uskon, että me löydämme kyllä yhteisymmärryksen siitä, että toivomme Turkissa uudistuksia. Toivomamme uudistukset ovat oikeastaan aika samanlaisia. Eri mieltä olemme siitä, että minusta tämä Jäsenyysmahdollisuus on oleellinen uudistuksia varten. Perustuslakiuudistus on tarpeen, mutta se ei toteudu, jos EU sanoo ei. Rouva Omen Räyten on myös todennut, että on äärimmäisen tärkeää meidän Euroopan parlamenttina antaa Turkille selkeä viesti. Viestin on myös oltava vahva. Ja tässä mielessä johdantoosan kappale A on erinomainen esimerkki. Rouva Omen Räytön on oikeastaan ovelasti siteerannut ja lopettanut siteerauksen siihen kohtaan, missä sanotaan, että avoin lopputulos. Oikeastaanhan tätä ei koskaan tarkoitettu avoimeksi lopputulokseltaan, vaan tavoitteena on aina ollut täysjäsenyys. Mielestäni tässä pitää olla selvä, sanainen Turkin kansalaisten ja EUn itsensä edun mukaisesti. kaksi minuuttia seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin onnitella esittelijää mietinnöstä se ei pelkästään ole tasapainoinen, vaan myöskin sellainen, että se hyvin vastaa todellisuutta. Ja se on tärkeää, eli tässä ei pelkästään esitellä toiveita ja näkemyksiä tulevaan liittymiseen. Turkki on hakijamaa, eikä voida viedä tulkilta pois mahdollisuutta jossain vaiheessa liittyä jäseneksi, jos se täyttää tarvittavat kriteerit. Eli nyt Turkki on tälle tielle lähtenyt ja kaikki loppujen lopuksi riippuu Turkista itsestään. Sen on ö, täytettävä ne kriteerit, joita siltä odotetaan. Ja esittelijä on nyt pyrkinyt tässä kompromissitarkistusten eh, myötä eh, esittämään eh, selvän viestin tälle hakijamaalle. Kyseessä on suuri valtio ja jos se liittyy EU-hun, se todellakin muuttaa monia asioita. Haluaisin kiittää myös tarkistus, kompromissitarkistuksista, varsinkin 19, 19 ja 23 myöskin tarkoitus 98 on pyritty huomioimaan. Imros ja Tenedos saaret on myöskin pyritty huomioimaan. Mavron Nikolas, kaksi minuuttia. Θα ήθελα εγώ με Kiitoksia puheenjohtaja. Minä omalta osaltani haluaisin kiittää rouva Oomen Räyttäniä näistä hänen ponnisteluistaan niin, että mahdollisimman pitkälti voimme vihdoin saada tasapainoisen päätöslauselman Turkista. Haluaisin sanoa, että olen tyytyväinen siihen, että viittaukset miehitykseen ovat täällä mukana. Se osoittaa, että ollaan tietoisia suuresta ongelmasta, joka johtuu Turkin toiminnasta Kyproksessa. Toinen seikka, jonka haluaisin ottaa esille. Voimme tietysti sanoa, että kaikkien osapuolten tulisi pyrkiä auttamaan Kyproksen ongelman ratkaisemisessa, mutta Turkkihan tässä on se miehittävä taho. Ja sotilaallinen läsnäolo on se, joka estää ratkaisun aikaansaamisen. Sanoisin, että kun keskustelemme Kyproksen ongelmista, ainoa asia, jonka Turkki on toistaiseksi tehnyt, on, että se on yksinkertaisesti vienyt ihmisoikeuksia Kyproksen turkkilaisilta, jotka elävät Kyproksessa ja ovat siten Euroopan unionin kansalaisia. Tämä on asia, jota emme voi hyväksyä, jos uskomme, että Turkki on tosissaan ongelman ratkaisemisessa. Sitten kolmantena seikkana, kun Euroopan unioni puhuu Turkin, Kyproksen turkkilaisten eristyksestä, eh, tärkein syyhän sille, että he ovat eristyksissä, on Turkin eh, miehitysarmeija tuossa osassa saarta. 20 000 Kyproksen turkkilaista 80 000 työskentelee nyt saaren kreikkalaisella puolella. Duff per due mi- Duff, kaksi minuuttia. Um, uh, Mr. Niin, Stefan Hylä kertoi että hän ajatteli, että olisi hyvä, jos uskottavuutta voitaisiin lisätä, se voitaisiin palauttaa tähän prosessiin liittyen. Ja hän on tässä mielestäni ihan oikeassa. Katsoisin, että tarkistus 28 tukee komission lähestymistapaa ja voin tukea itsekin sitä olisi paikallaan nyt hieman mitata eh, lämpötilaa eh, täällä parlamentissa. Ja sitten Kyproksen osalta toivoisin teitä suhtautumaan myönteisesti tarkistukseen 164, jossa tuodaan esiin se, kuinka tärkeää on saada Turkilta oikeanlainen signaali liittyen Kristofia sen yhteydessä käytäviin neuvotteluihin. Tämä on varsin herkkä asia ja tärkeä kysymys. Ja on erittäin tärkeää, että joukkoja ryhdyttäisiin vetämään pois. tältä alueelta. Ja varsinkin kauppakysymykset ovat nyt umpikujassa tällaisen yksinkertaisen asian vuoksi. Ja nyt Turkki voisi vaikuttaa asioihin. purkamalla miehitystä. Katsoisin, että tätä seikkaa ei ole vielä eh, riittävän hyvin huomioitu tässä kompromissiehdotuksessa numero 10. Honorevole Kassulides. Kassulides, kaksi minuuttia. Thank you, Chairman. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin osaltani haluaisin kiittää rouva Oomenia ja haluaisin todeta, että nämä tarkistukset ovat kompromissitarkistukset siis sellaisia, että niistä on sovittu, kuten niistä varjoesittelijöiden kesken on neuvoteltu, ja ne luovat hyvin herkän tasapainon. Ja jos Turkki tätä seuraa, niin tämä ehdottomasti auttaa Turkkia liittymään Euroopan unioniin sitten, kun se on valmis. Mielestäni on erittäin tärkeää, että juuri tällainen viesti välittyy tästä valiokunnasta. On myös tärkeää, että Kyproksen osalta mehän tiedämme niin paljon, mikä estää Turkkia etenemästä. Meidän täytyy olla siksi hyvin eh, huolellinen sanamuodon vuoksi ja mielestäni Rova Omenin ehdottama sanamuoto on mitä sopivin. En tiedä sellaista paikkaa, jossa elintaso on kolminkertaistunut, kuten Kyproksen turkkilaisten kohdalla. En tiedä vastaavaa paikkaa, jota voitaisiin kutsua eristyneeksi paikaksi, eristetyksi paikaksi. Kaikki voivat tarkastella näitä tilastoja ymmärtääkseen tämän. Mielestäni tämä viesti Turkille on se, että Turkin on tehtävä oma osansa Kyproksen kysymyksessä jos me haluamme avata tämän koskemaan kaikkia, kaikkien velvollisuus niin silloin ei lähetetä Turkille minkäänlaista viestiä. Tämähän on ihmisille, jotka haluavat tukea Turkkia, sen liittymistä Euroopan unioniin. Ajatelkoot tätä. Teokarus. Η προσπάθεια της κυρίας Omen. Puheenjohtaja Omen Rauten on tehnyt loistavaa työtä ja tämä päätöslausuma esitys on äärimmäisen hyvä, mutta ihmisoikeusrikkomukset Kyproksella jatkuvat entisen malliin ja tämä on Turkin syytä. Kyproksen kreikkalaispakolaiset ovat asemassa, jossa heidän oikeuksiaan poljetaan. He kääntyvät eurooppalaisten tuomioistuinten puoleen ja lisäksi Kyproksen pohjoisosa on miehitetty. Tämä osa kuuluu Kyproksen kreikkalaisille, se on tiedettävä. Ja miehitys, miehittäjän armeija on vastuussa tästä tilanteesta. Haluan korostaa kahta asiaa. The settlement ja niin edelleen. Tässä täytyy puhua laittomasta miehityksestä. Tämä on sotarikos. Ja sitten Kyproksen tilanteen ratkaisemiseksi jotkin kollegat pitävät Dalatin hiljattaisia ehdotuksia myönteisenä ja merkityksellisenä askeleena, mutta Nämä ehdotukset tuovat mukanaan asioita, joita ei voida hyväksyä, kuten kaksi erillistä kansalaisuutta ja niin edelleen. Turkin kansalaiset tai Kyproksen turkkilaiset halutaan muuttaa EUn kansalaisiksi ilman, että, tai ennen kuin Turkki olisi liittynyt EUhun. Kiitoksia puheenjohtaja. On tehty hyvää työtä. Tämä mietintö on laadukas ja panen tyytyväisenä merkille, miten rakentavassa hengessä tämä mietintö on tehty ja minkälaisia kompromisseja on saatu aikaan. Olen samaa mieltä kuin monet muut kollegat, että meidän ei tulisi vahingoittaa tätä herkkää tasapainoa, joka tekstissä tällä hetkellä on. Mutta en kätke eh, puheenjohtaja sitä tunnetta, että Minusta meidän pitäisi olla tiukempia, selväsanaisempia ja ottaa huomioon tämä huomattava vaarallinen eh, Turkin sotilaallinen toiminta Egeian merellä esille toimintaa on myös Kreikan saarten ympäristössä ja tämä aiheuttaa paljon huolta, pelkoakin jopa joskus, että tämä voi johtaa täysimääräiseen kriisiin ja valtaukseen Egean alueella. Äskettäin Turkin lehdistössä todettiin, että 2002-2003 Turkin kenraalikunta oli sitä mieltä, että tämä kriisi olisi muuttumassa kuumaksi kriisiksi Egeian merellä. Ja tämän tiedon julkaiseminen ei valitettavasti saanut minkäänlaista epäämistä Turkin generaali, generaalien puolelta. Tämä osoittaa, että Turkin sotilastahojen tavoitteena Egean merellä saattavat olla edelleenkin sellaiset keinot, joilla tavoitellaan jotakin ihan muuta. Ehkä myös valtaukset. Toivon, että me jatkamme tässä kompromissihengessä. Komissiosta tohtori Filori, kaksi minuuttia. Olkaa hyvä. Yes, thanks very much, uh, Mr. Suuret kiitokset puheenjohtaja. lyhyesti vain, koska minulla on vain kaksi minuuttia näistä erityisistä seikoista, joita Omen Räyttenin mietinnössä mainitaan. Ensinnäkin pyyntö kattavan tutkimuksen tekemisestä Kaakkois-Turkin GAP-ohjelmassa. Kuten olemme sanoneet jo viime vuoden päätöslauselmassa, sen kohdalla mielestämme me emme tällaista tutkimusta voi tehdä. Syy siihen on ensinnäkin tällaisen tutkimuksen kattavuus, koska GAP-ohjelma koskee kastelua, maataloustuotantoa, maalämpöä, metsänhoitoa, kansanterveyttä, koulutusta. Se koskee huomattavia jokialtaita, valtavia sellaisia. Siellä on 22 patoa, 19 kastelujärjestelmää. Alue on yli 70 000 neliökilometriä. Voitte itsekin havaita, että tämä menee paljon pidemmälle kuin mitä komission vaikutusarviossa on mahdollista tehdä. Tämä ylittää meidän mandaattimme, tämä ylittää meidän voimavaramme ja lisäksi meillä ei ole siihen myöskään minkäänlaista oikeudellista perusta. Sitten toinen pyyntö, joka koski jäsenyyttä edeltävän ohjelman, jäsenyyttä valmistelevan välineen täytäntöönpanoa. Haluaisin todeta, että meillä on kyllä jälkikäteistä arviointia 2011 kaikista jäsenyyttä edeltävistä välineistä, Faaresta ja Turkin omasta välineistä. Näiden arvioiden eh, tulokset saadaan vuoden 2011 lopussa ja nämä tulokset esitellään tuolloin myös komission omalla verkkosivulla. Ja viimeisenä seikkana vielä tarkistuksesta 28 tiedätte erittäin hyvin, mikä komission kanta on. Me pidämme kiinni neuvottelupuitteiden eh, muotoilusta. Jäsenvaltiot hyväksyivät sen yksimielisesti. Se on mielestämme paras mahdollinen kompromissi Euroopan unionissa tästä koko prosessista. Suuret kiitokset. Grazie, dottor Filori. Kiitoksia, tohtori Filori. Nyt loppupuheenvuoro esittelijä Omen Räytynille. Niin, puheenjohtaja, haluaisin kiittää kaikkia kollegoitani siitä, että he ovat ottaneet kantaa tähän mietintöön ja enemmän tai vähän, vähemmän hyväksyneet sen ja kompromissit. Haluaisin jälleen kerran aloittaa tästä Kyproksen kysymyksestä. Kyproksen kysymyksen kohdalla pyytäisin erityisesti Richard Howittia – tarkastelemaan tätä. Pyytäisin teitä saamaan aikaan sellaisen kompromissin, joka voisi kattaa nämä Kyprosta koskevat tarkistukset. Tästähän me olemme sopineet. Ennen kaikkea, tai annapa teille esimerkki. ette halunnut, että äänestettäisiin 170 Svobodan tarkistuksesta, koska tämä meni paljon pidemmälle kuin teidän oma tarkistuksenne 157. Ja nyt tänään otetaankin esille äänestäminen. Mielestäni ne, mistä te haluatte äänestettävän, ovat jo mukana kompromisseissa, enkä haluaisi tällaista tapahtuvan. Ja tämän minä sanoin myös herra van Ordenille. Herra van Orden, kuuntelitteko? Kuunteleeko herra van Orden? Kuunteleeko? Kyllä, kuten aina. Herra van Orden te ette ollut tyytyväinen Kyprostekstin kompromissiin, mutta te olitte myös kutsuttu näihin kokouksiin, enkä nähnyt teitä niissä ensinnäkään. Toisekseen te kritisoitte joitakin näistä tarkistuksista esimerkiksi Famagustan kohdalta, mutta yksi kollegoistanne pyysi minua ottamaan sen huomioon, eikä pelkästään teidän kolleganne, teidän ryhmästänne, brittikonservatiiveista, vaan myös kollegat sosialistiryhmästä ja myös kollegat omasta ryhmästäni, koska minä en ottanut sitä esille. Jos haluan saada aikaan kompromissin, minun täytyy ottaa esille tämä yhteinen kanta, joka voidaan laajasti hyväksyä enkä voi ottaa herra Van Orden mukaan kaikkea. Minun on pitänyt saada myös omat kreikkalaiset ja Kyproksen jäseneni vakuuttumaan siitä, että he vetävät pois nämä omat tarkistuksensa, jotka menevät joissakin kysymyksissä pidemmälle kuin kompromissiluonteeltaan. Eli se, mitä tässä pyritään tekemään, on me pyrimme tarkastelemaan, kuinka tämä esittelijä voi saada aikaiseksi laaja-alaisesti hyväksytyn tekstin äärimmäisen hankalista kysymyksistä. Ensinnäkin Kyproksen kysymyksestä. Myös eh, demarien puolelta toivon, että he vetävät pois tämän pyyntönsä äänestää lisätarkistuksista. Se ensinnäkin. Ja sitten toisekseen johdanto-osan kappaleesta A. Haluaisin sanoa Maräikke Cornelissenille. Aha, hän on lähtenyt. Haluaisin sanoa hänelle, että johdanto-osa kappaleen A-teksti on teksti, josta on sovittu kaksi vuotta sitten. Siinä on liittyminen mukana ja niin me halusimme. Ja toisekseen Tästä tekstistä voimme saada parlamentissa laajan yhteisymmärryksen, joten haluaisin, että tätä pohdittaisiin uudestaan, koska meidän tavoitteenamme ei pitäisi olla äh, vain saada oma näkemyksemme läpi tässä parlamentissa, vaan tavoitteenamme tulisi alla antaa myönteinen vahva viesti Turkille. Se on minun tavoitteenani ja sen pitäisi olla myös teidän tavoitteenanne siellä demarien rivissä. Ja sitten tuosta suullisesta tarkistuksesta, jonka teki kollega Flotre. Vaikuttaa siltä, että Flotre ei ole tyytyväinen minun suulliseen tarkistukseeni, mutta se mitä hän haluaa ei minusta vaikuta kovin onnistuneelta. Tuskin se saa tukea aikaisekseen, koska hän haluaa sellaisen suullisen tarkistuksen, että otetaan – uudelleen parlamentissa käsiteltäväksi eh, sotilastuomioistuimia koskeva lainsäädäntö, mutta eihän se parlamentti sillä ongelma ole, vaan tuo perustuslakituomioistuin. Minun osaltani sanoisin, että eihän tässä ole järkeä, koska parlamentti äänesti jo myönteisesti asiasta. En usko, että tämä on viisas suullinen tarkistus Flotrilta. Jos tilanne tiedetään, silloin voidaan vaatia tuota perustuslakiuudistusta ja niin itse tein suullisessa tarkistuksessa. Hyvät kollegat, jälleen kerran, jälleen kerran olen yrittänyt heijastella ja olenkin heijastellut näissä kompromisseissa laaja-alaisesti tämän parlamentin näkemyksiä. Jos me haluamme, että viestimme on selkeä, yksiselitteinen, pyydän, teitä pitämään kiinni näistä kompromisseista, jotka on saatu aikaiseksi ja kompromisseista, jotka on luotu jo jokin aika sitten arvoisten kollegoiden kesken. Ajatelkaa tätä tänä iltana ja tiedätte, että voitte vetää pois kaiken, mitä ei ole äänestysluettelossa. Kiitoksia. Bene, ringraziamo il relatore. Howard, mihin työjärjestysartiklaan haluatte viitata? Niin. Katson, että keskustelun päättänyt ja kiitän esittelijää, mutta teiltä puheenjohtajana pyytäisin käydä läpi kirjallisen eh, raportin kompromissikokouksesta ja katsoisitte itse sihteeristön kanssa, että eh, yksi seitsemänkymmentä oli mukana näissä tarkistuksissa ja yksi viisi kaksi ja 22-23 eivät olleet mukana. Eli ei tässä nyt ole e, kyse näkemyksestä, vaan siitä, mistä sovittiin kokouksessa. Ja olisin kiitollinen, jos voisitte e, saada sihteerisen tarkistamaan tilanteen. Asian voi tarkistaa e, kirjallista asiakirjaa vasta. bilateralmente. No, tehkää tämä kahdenvälisesti. Tämä voi olla merkittävä asia. No, sihteeristö tarkistaa asian. Hyvä. Nyt seuraavan esityslistan kohtaan. Fanorden. Työjärjestyspuheenvuoroko? Puheenjohtaja, tämä liittyy menettelytapaan ja kysymys kuuluu, kuinka kompromissitarkistuksia oikein käytetään, miten niihin suhtaudutaan. Eihän meillä voi olla tässä valiokunnassa sellainen järjestely, jossa kompromissitarkistus tarkoittaa, että siihen väitetään ensinnäkin sisällytetyn joitakin muita tarkistuksia ja sitten ne otetaan pois äänestylistalta. Jos jotakin tiettyä tarkistusta ei ole huomioitu, ei voida myöskään teeskennellä, että se on kompromississa mukana ja siksi noista tarkistuksista, jotka eivät itse asiassa ole kompromississa mukana, täytyy olla erillinen äänestys. Tiedän, että muutkin kollegat ovat ottaneet tämän seikan esille, mutta omassa tapauksessani 140, 169 ja 175 ovat tarkistuksia, jotka eivät ole kompromississa mukana ja niistä tulisi äänestää erikseen. Uskon, että tämän keskustelun aikana myös muut jäsenet ovat maininneet muita tarkistuksia ja vastaavia tilanteita. Sì, allora, su questo tema capisco la... Niin, ymmärrän, että tämä on arkaluontoinen asia. Joten tulemme pohtimaan asiaa. Kompromissi tarkistukset johtavat siihen, että niihin kootut tarkistukset raukeavat. Ja jos tähän kompromissitarkistuskäsitteeseen liittyy ristiriita siitä, että nämä mukana olevat muut tarkistukset eivät raukeaisikaan, niin silloin puheenjohtajan ja esittelijän täytyy pohtia, onko asia oikealla tolalla katsotaan nyt, kyllä tähän puututaan. Omen Räyten, olkaa hyvä. Puheenjohtaja, minä olen nyt ollut vähän pitempään tässä talossa. Kompromissi kattaa tietyn politiikan. Ja jos tuon tekstin sisällöstä syntyy yhteisymmärrys, muut tarkistukset raukeavat piste jos haluatte. Muut tarkistukset raukeavat, koska tekstin sisältö, tekstin sisältö, kun siitä on sovittu, on ehkä erilainen kuin teidän tekstinne. Varmastikin on erilainen kuin teidän tekstinne, koska jotkut teidän kollegoistanne ovat aivan eri linjoilla. Jotkut brittikonservatiivit ovat Kyproksesta aivan eri linjoilla kuin te esimerkiksi. Jos tämä kompromissiteksti hyväksytään, niin välittömästi kaikki, mikä on kompromissin vastaista, raukea. Eli ei ole mitään tapaa, että tämä tulkittaisiin jollakin muulla tavalla. Ei tätä voida tulkita muulla tavalla. Ja tässä sanotaan tekstissä selvästi, että äänestetään tästä vain, jos kompromissi kymmenen menee nurin. Mikä siinä on vikana? Voidaanhan tätä keskustelua viivättää, mutta... Voinko vastata? Niin, jos tältä puolelta mennään, niin, niin silloinhan mitä tahansa tarkistuksia voidaan mukaan ottaa. Ne, äh, sanoa, että ne muodostavat kompromissin ja äh, mut jättäisin pois äänestyslistalta. Jokaisella on oikeus jättää tarkistus ja kyseinen jäsen voi itse eh, sanoa, katsooko hän tarkistuksensa kuuluvan kompromissin piiriin, jos on sitä mieltä, että ei, niin ei. Silloin voida sanoa, että kyllä se raukeaa kompromissin eh, seurauksena. Ähm, si, si può dire che decade... Kyllä, voidaan sanoa, että jokin tarkistus, vaikka se ei olisikaan mukana raukeaa, jos se ei ole yhtään, yhteen sopiva. Mutta tähän asiaan täytyy puuttua myöhemmin, koska meillä on vielä esitys listalla muuta. Ja kuten sanottiin vähän aikaa sitten, jos jotkin asiat jäävät vielä epäselviksi yhteensopivuudesta ja siitä, mitkä tarkistukset tulevat katetuiksi kompromissitarkistuksella, asia täytyy selvittää niin, että puheenjohtaja ja esittelijä rauhallisesti käyvät asiaa läpi ja arvioivat Fadordenin ja muiden vastahuomioita. No niin, nyt seuraavaksi kasun toimitusvarmuuteen, kohta 10. Sarjus Volski esittelijänä, olkaa hyvä. Molto grazie, onorevole presidente. Kiitos arvon puheenjohtaja. Haluaisin kiinnittää huomionne eh, kaasun toimitusvarmuusasiaan. Kyseessä ITRE-valiokunnan mietintö. 22 tarkistusta on esitetty, 40 esitettiin AFETista ja olen valmistellut 11 kompromissitarkistusta, josta, jotka hyväksyttiin ja olen pyrkinyt huomioimaan eh, suurimman osan kollegoiden esityksistä. Toteaisin kuitenkin, että kaasutoimitusasetus on erittäin tärkeä, koska kun Lissabonin sopimusta käytännössä täytäntöönpanon varsinkin artikloja 176 eh, a eh, jossa tarkastellaan yhteisvastuukysymystä energiakriisitilanteissa – Lausunto on laadittu vuoden 2007 mietinnön pohjalta, jota eh, enemmistö eh, tuolloin tuki, eikä lausunnossa ole se. Pyydän anteeksi. Nyt todella pyydän niitä kollegoita, jotka haluavat muuta, käydä muuta keskustelua, niin poistumaan salin ulkopuolelle voinko nyt kiinnittää huomiota, jos haluatte keskustella, menkää salin ulkopuolella ja antakaa töiden jatkua täällä salissa. Ehkä joku äh, vahtimestari voisi puuttua tilanteeseen. Let me say that this uh, opinion goes in line. Eli tässä mennään samalla linjoilla kuin vuoden 2007 mietintö enemmistö tarkistuksista olivat hyviä, rakentavia ja kiitos niistä. Ja ne hyvin täydensivät alkuperäistä esitystä, varsinkin Brokin ehdotus, joka löytyy tarkistuksesta 2 ja 11 ja Paseskun tarkistus, artiklan 1 sanamuodoksi ja Svobodan tarkistus kompromissin 2 ja 11 Roitenin toimitus, toimenpiteet ja Landsbergisin ja Kovacevin tarkistukset ovat myöskin hyviä kohtiin 9 ja 21. Eli nämä kaikki on huomioitu nyt kompromissiehdotuksen myötä, niitä on yhteensä 11. Ensimmäisessä olen huomioinut Paseskun tarkistuksen kaksi ja sitten numero Raittonen ja Svopodin tarkistukset ja numerossa kolme sitten Proxin ehdotukset ja numerossa neljä Kovacoksin ehdotukset ja sitten numerossa viisi Paseskun ja kutosessa Proxin ja seitsemässä Kovacovin ja kahdeksaisessa Bredan ehdotus ja kompromissitarkistuksessa yhdeksän Riera Madurelin tarkistus ja sitten 10. Landsbergisen 19 Svobodan Brogenin Landsbergiksen tarkistukset. Eli kaikki tarkistukset, jotka katsoin hyödylliseksi pyrin ottamaan mukaan tähän lausuntoon. Jotkut esitettiin varsin myöhään, Reina Madurelin muun muassa. Kiitos yhteistyöstä, mutta äh, sain tarkistuksen vasta eilen, eli en ehtinyt äh, huomioida sitä valitettavasti. Mutta äh, siinä mennään hieman ristiriitaan tässä olemassa olevien direktiivien kanssa ja siksi ehdottaisin, että pitäydytään alkuperäisessä tekstissä, joka hyvin heijastelee vuoden 2007 mietintöä, josta jo valiokunta ja parlamentti on äänestänyt. Eli tässä kaikki kommentit, hyvä puheenjohtaja. Grazie al relatore. Kiitoksia esittelijälle. Seuraavaksi Van Baalen kaksi minuuttia. Thank you, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja kaikki muistavat eh, kriisin, kaasukriisin, joka iski Itä-Eurooppaan. Se vaikutti itäisten unionin jäsenvaltioiden vakauteen ja koko unioniin, joten on äärimmäisen tärkeää, että estämme vastaavan tulevaisuudessa. Jos nyt näette tämän ehdotuksen lausunnon ja tehdyt kompromissit, näette, että näissä yhdistyvät vahvasti kansallinen vastuu ja EUn vastuu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 päätöslauselma luonnos hyväksytyksi. Muistammehan, että teksti esitettiin varsin hankalassa vaiheessa. On muistettava korkean edustajan ja komission rooli kyseisessä kriisissä. Meillä on myöskin energiavarmuuslauseke kolmansien maiden osalta. Ja nämä asiat eivät vastaa toiveitamme asetuksessa. Se ei myöskään huomaa huomioon Lissabonin sopimusta riittävän hyvin. La parola alla collega Riera Madu... Seuraavaksi. Gracias, señor Riera Madu. Kiitoksia. Tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun tässä valiokunnassa voimme puhua tästä mietinnöstä ja siksi haluaisin hieman laajemmin kertoa, mikä on ryhmäni kanta. Kysymyksiä on paljon, joista olemme esitelijän kanssa yhtä mieltä. Ja nyt käsittelisin joitakin sellaisia kohtia, joista emme ole yhtä mieltä. Niitä on kaksi. Ensinnäkin koordinointirooli, joka annetaan korkealle edustajalle ja sitten lauseke, joka liittyy kolmansiin maihin. Miksi emme ole sitten yhtä mieltä tästä koordinaatioroolista, joka annetaan korkealle edustajalle? No, tähän on monta syytä. Ensinnäkin siksi, että jos pyritään sisämarkkinoiden luomiseen, jossa EU puhuisi yhdellä äänellä, ei ole järkeä, että toisaalta sisäasioissa energiaasioista vastaava komissaari vastaisi asioista ja taas ulkoisesti korkea edustaja. Ja mielestäni on välttämätöntä pitää nämä molemmat asiat yhteisöpilarissa, eikä kääntyä tässä korkean edustajan puoleen. Ja sitten, kuten näimme Venäjän ja Ukrainan viimeisestä kriisistä, Usein näistä selvitään diplomaattisin keinoin, mutta ennen kaikkea sisäisen solidarisuuden kautta, joka johtaa siihen, että energia saadaan useista jäsenvaltioista. Ja sitten tämä kolmansin maiden lauseke. Parlamentti puolusti tätä lauseketta neuvotteluissa, kun neuvoteltiin kolmannesta paketista sisämarkkinoilla. Se oli väline, jolla voidaan puhua EUn etujen mukaisesti yhdellä äänellä. Ja tämä liittyy erityisesti niihin maihin, jotka ovat hyvin riippuvaisia Venäjän kaasusta, mutta tässä ei saada kuitenkaan turhan hyökätä Venäjää vastaan. Ja tässä vaaditaan, että kaikki Euroopan markkinoilla toimivat yritykset kunnioittaisivat sääntöjä ja samoin pyydetään komissiolta sertifikaatti, mikäli kyseessä on kolmansista maista tuleva yritys ja sen investoinnit. Tämä mielestäni eh, Niin, halusin vielä lyhyesti puhua tästä tarkistuksesta. Tämä ei ole mikään uusi tarkistus, vaan synteesiehdotus. Me tulemme tässä tapauksessa äänestämään tätä ehdotusta vastaan. kollega Brock. Kiitos. Seuraavaksi Brock. Kaksi minuuttia, jos mahdollista. Puheenjohtaja, puhun lyhyesti. Haluan vain kansanpuolueen ryhmän nimissä todeta, että että me tuemme Sarius Wolski-mietintöä ja myös kompromissitarkistuksia. Uskon, että tässä on tasapainoinen lähestymistapa ajatellen myös vastuualueita komissiossa. Me näemme esimerkiksi, että energianeuvosto on perustettu. Clinton on Amerikan puolelta siinä mukana ja siinä keskustelukumppanina komission puolelta komission varapuheenjohtaja – uskon, ettei tämä ole mitenkään ristiriidassa yhteisömenetelmän kanssa. Olen samaa mieltä aiempien puhujien kanssa siitä, että tämä on ehdottomasti vahvistunut. Eli yhteisömetodi on tässäkin mukana näitä sääntöjä todettaessa. Se on tässä periaatteena. Kiitoksia. Bene. La parola conclusiva loppupuheenvuoro Sarus Volskille. Kiitos. Niin, tulkintani siitä, mitä täällä sanottiin, olisi, että kaiken kaikkiaan äm, lausuntoa tuettaisiin. E, ryhmät tukisivat sitä paitsi poikkeuksena tarkistus 63 sosiaalidemokraateilta. Eli haluaisin kiittää tästä laajasta tuesta. Ja mitä tulee tarkistuksen 63, katsoisin, että viesti siitä, kenen tulisi johtaa tätä asiaa, kun puhutaan, että yhdellä äänellä tulisi unionin puhua. Eli komission varapuheenjohtaja kautta korkea edustaja kahdella hatulla lyhäisessä yhteistyössä vastaavien komission jäsenten, eli energiakomissarin kanssa. Ja tämä on meidän mietintömme linjausten mukainen esitys, ja sehän hyväksyttiin vuonna 2007 tässä tuodaan esiin se, kuinka tärkeää on yhteisöllistää kaikkia politiikkoja ja oltiin eh, vakuuttuneita tässä valiokunnassa siitä, että kyseessä on ulkopoliittinen kysymys, ei energiapoliittinen kysymys pelkästään, vaan yhtä lailla eh, eh, ulkopoliittinen kysymys ja se on oma viestimme. Ja kaikki muut paitsi ITRE ovat tästä olleetkin yhtä mieltä. Eli näin asian näkisin. Ja sitten toinen kysymys liittyy maalausekkeeseen, kolmannen maan lauseketta kyseessä direktiivissä ei ole, mutta mm, kuitenkin valvonnasta puhutaan ja siitä, kuinka ollaan yhteensopivia EU-lainsäädännön kanssa. Eli tämä on ok, enkä oikein ymmärrä, miksi me voisi tätä hyväksyä. Ehkäpä lukunottamatta tätä tarkistusta 63 voimme edetä äänestykseen huomenna. Va bene, grazie, possiamo concludere. Hyvä, nyt olemme päässeet esityslistamme loppuun. Istunto päättyy ja la- laajennettu puheenjohtajisto jatkaa nyt tästä ja annamme muille aikaa poistua salista. tapa.